dear colleagues, if you could uh, take your places, please. We can uh, begin with point 10 on the exchange of views with the European Ombudswoman. She's just having a short discussion with... Hän tuolla keskustelee nyt koordinaattorin kanssa. Okay. So, um, point... Ombud... Keskustelu Euroopan unionin oikeusasianaisen kanssa. Täällä on tekstissä on sekä mies että oikeusasian nainen. Meillä on ollut filosofiakeskusteluja tästä. Kaikki nämä käsitteet, termit eivät minua kauheasti innosta, mutta luenpa, mitä tässä sanotaan. Käyttäkää haluamaanne nimikettä. Tärkeintä on, meillä on oikeus, hyvä, oike, hyvä oikeusasiamies, oikeusasiahenkilö Emily Riley. Olette kuulleet hänestä, olette työskennelleet hänen kanssaan ja on oikea hetki keskustella hänen kanssaan, erityisesti asiakirjojen saatavuudesta, seurattavuudesta, erityisesti, mutta alkaa rajoittautua näihin aiheisiin. Keskustelu yleensä on tärkeää ja nämä ovat avainalueita. Ja nyt pyytäisin, ja toivottaisin tervetulleeksi Emilin ja pyytäisin sitä Emily O'Reillyä puhumaan lyhyesti kymmenenkin minuuttia ja sitten aloitetaan keskustelu. Olette oikein tervetullut kansalaisvapauksien valiokuntaan. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kutsusta valiokuntanne tänään. Voin todella puhua oikeusasiamiehen toiminnasta, joka saattaa kiinnostaa myös teitä. Meillähän on yhteisiä asioita kyllä käsitteellä. Ihmiset, jotka pyrkivät saapumaan Välimeren kautta Eurooppaan, ovat traagisessa tilanteessa. Tämä on suuri murheenaihe myös teidän valiokunnallenne ja tähän liittyy myös lukuisia kanteita oikeusasia miehelle toimistolle, niin poliittiset päätökset, joita Euroopan unioni tekee ja poliittiset päätökset, joita sen jäsenvaltiot tekevät, vaikuttavat luonnollisesti siihen, miten asiaa käsitellään, mutta niiltä osin kuin toimistolla, niin siihen on mahdollisuudet. Minä luonnollisesti myös käsittelen asiaa. Euroopan parlamentti on puhunut komission ehdotuksesta luoda uusi raja- ja rannikkovalvonta järjestelmä ja me olemme luonnollisesti myös antaneet panoksemme siihen, että tämä toimisi mahdollisimman hyvin. Lisäksi olen Frontexille tehnyt suosituksia siitä, miten henkilöt, joille ei turvapaikkaa myönnetä Euroopan unionissa, miten heitä kohdellaan, kun heidät palautetaan kolmansiin maihin Frontexin järjestämillä lennoilla yhteistyössä jäsen, jäsenvaltioiden kanssa. Nämä pakkopalautukset ovat olleet tutkimusten kohteena ja meidän on luonnollisesti jatkettava niiden seurantaa. Viime viikolla päätimme Frontex-tutkinnan, joka koski 1049 asetuksen pohjalta asiakirjojen saatavuutta. Toimittaja halusi lisätietoja Frontexin toimista Bulgariassa. Me tarkastimme asian ja tämän jälkeen Frontex antoi toimittajien käyttöön nämä asiakirjat tietyistä käsittelyistä Bulgariassa. Ja näin ollen saatoimme antaa myönteisen panoksemme tähän toimintaan. Teidän valiokuntanne on luonnollisesti ollut myös mukana näissä toimissa. Olemme saaneet koko joukon asiakirjojen saatavuuteen liittyen liittyviä kanteluita. Niiden käsittely on edelleen kesken. Ja olen äh, jäsenvaltioiden oikeusasia miehille korostanut äh, mahdollisuutta äh, asiakirjojen avoimuuden suhteen siinä tapauksessa, että asiakirjoja ei saa omalta jäsenvaltiolta. Niitä voi pyytää myös komission kautta. Ja olen Junckerilta pyytänyt mahdollisimman aktiivista toimintaa Brexit-keskustelujen läpinäkyvyyden suhteen, koska on äärimmäisen tärkeää, että Euroopan unionin kansalaiset tietävät ja ovat ajan tasalla eh, Brexit-keskustelujen tilasta. Tämähän tulee vaikuttamaan heidän eh, eh, tilanteeseensa. Ja Juncker on luvannut ennen näkemätöntä läpinäkyvyyttä ja keskustelujen alussa on julkaistu jo neuvottelun tausta-asiakirjoja ja näin myös neuvottelujen mittaan joulukuun huippukokouksessa sitten nähdään, mihinkä nämä neuvottelut etenevät, mutta ilmeistä on, että läpinäkyvyysvaatimukset tulevat vahvistumaan entisestään siinä vaiheessa, kun neuvottelut siirtyvät käsittelemään kauppaa ja muita kysymyksiä. Meillä on oikeusasiamiesten eurooppalainen verkosto, josta vuosittaisessa keskustelussa, tapaamisessamme keskustelimme nyt kansalaisten oikeuksista sekä Äh, Brexit-tilanteesta ja koko tämä Brexit-prosessi, joka nyt on käynnissä, luonnollisesti aiheuttaa monia kysymyksiä. Ottakaa ihmeessä yhteyttä toimistooni, jos teillä on siihen liittyviä huolenaiheita. Äh, on äh, merkittäviä kysymyksiä verkostomme jäsenille tietyissä jäsenvaltioissa. Oikeusvaltioperiaatteen toiminta on ollut välillä huolenaiheena Puolan oikeusasiamiehen kanssa muun muassa olen ollut yhteydessä ja hän ja hänen tiiminsä kyllä arvostavat kovasti Euroopan oikeusasiamiehen ja kaikkien EU-toimielinten tukea kun pyritään huolehtimaan oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta kaikissa jäsenvaltioissa. Tiedätte, että asetus 1049 vuodelta 2001, joka liittyy asiakirjojen julkisuuteen ja saatavuuteen Euroopan unionissa, on yksi keskeisiä tehtäväkenttiämme. Tiedän, että olette hyvin turhautuneita siihen, että tämä lainsäädäntö on ollut jäissä jo vuosien ajan ja pidätte hyvin tärkeänä Ähm, läpinäkyvyyttä muun muassa Lissabonin sopimuksen äh, pohjalta ja tietenkin äh, sitten tuomioistuimen äh, päätösten pohjalta tämän jälkeen sekundäärilainsäädännössä. Euroopan keskuspankkia ja tuomioistuinta. Nämä vaatimukset eivät kuitenkaan koske, vaikka niillä onkin omat avoimuussääntönsä voimassa. Asetus 1049 ei myöskään ota huomioon älypuhelimia, Facebookia, Twitteriä, eli teknologian kehitystä, joka nyt on täysin arkipäivää meille kaikille – mutta jota ei voitu kuvitellakaan asetusta valmisteltaessa, joten asetuksen päivittäminen olisi kyllä välttämätöntä. Ja mm, mitä tulee kanteluihin, jotka liittyvät juuri asiakirjojen saatavuuteen, nämä kantelut, jotka saamme, käsittelemme nopeutetussa menettelyssä, koska usein kyse on kiireistä, kiireisistä tilanteista ja tammikuusta alkaen toivomme me toimia tältä pohjalta. Lainsäädäntöprosessin avoimuus on äärimmäisen tärkeä ja käynnistinkin aiemmin tänä vuonna strategisen tarkastelun siitä, miten nämä asiakirjakysymykset hoidetaan Euroopan unionin toimielimissä, esimerkiksi neuvoston koreperissä ja työryhmissä, kun lainsäädäntöä valmistellaan. Olen neuvoston pääsihteerin kanssa ollut yhteydessä ja tutkijani ovat tarkastelleet tilannetta ja nyt olen käynnistänyt laajemman kuulemisen äh, kansalaisyhteiskunnassa ja kansallisissa parlamenteissa asiakirjojen saatavuudesta lainsäädäntövalmistelussa. Olisi hyvä kuulla myös Euroopan parlamentin kantoja. Ja seuraavaan vaiheeseen siirrymme sitten lähikuukausina, eli ensinnäkin ähm, neuvoston äh, lainsäädäntöasiakirjojen saatavuus, jotka julkaistaan heidän järjestelmässään. Sitten avoimuus, mitä tulee jäsenvaltioiden kantoihin, joita lainsäädäntökeskusteluissa otetaan. Monet lainsäädäntöehdotukset neuvostossa ovat jumissa jopa vuosien ajan, ja kyllä kansalaisten on oikeus tietää, mikä on eri jäsenvaltioiden kanta kussakin kysymyksessä. Näin ehkä voitaisiin myös päästä Brysselin, Brysselin syyttelystä, kun tiedettäisiin avoimuuden perusteella, kuka milloinkin asioita jumittaa lainsäädäntöprosessissa. Ja niin kuin tiedätte, Maastrichtin sopimus perusti Euroopan oikeusasiamiehen toimiston osana kansalaisoikeuspakettia ja siksi 2017 kansalaisoikeus raportti, jota olette täällä myös tarkastelleet, on hyvin tervetullut. Sehän katsoo, että demokraattinen toiminta Euroopan unionissa on äärimmäisen tärkeä kysymys kaikille. Ja se, että oikeusasiamies mm, voi tukea kansalaisia heidän penatessa oikeuksiaan, näitä oikeuksia, joita meidän kaikkien on ajettava Euroopan kansalaisten nimissä. Uskon, että tämä tulee seuraavaankin kertomukseen ja tiedän, että Euroopan parlamentti on tätä varten tehnyt kovasti työtä. Tähän loppuun tulkin huomio. Puhuja luki puheensa äärimmäisellä nopeudella. Simultaanitulkkaus on tällöin hyvin, hyvin vaikeaa. Sitten käynnistyy keskustelu ensimmäisenä Sofi Inetfeldt. Thank you to, uh, Mr. Kiitoksia Aurelia, että olette paikalla ja tästä alustuksesta. Haluaisin vain sanoa, että tämän valiokunnan pitäisi kutsua teitä tänne paljon useammin. Ja on hienoa, että olette tehneet tätä työtä kansalaisten oikeuksien ja avoimuuden hyväksi. Se on tärkeää. Minun kaikki kysymykseni liittyvät avoimuuteen ja asiakirjojen saatavuuteen, ja on erityisesti kolme tapausta, jotka nyt otan esille. Yhdestä on jo tehty päätös, ja te katsoitte, että kun oli pyydetty asiakirjoja tässä tapauksessa komissiolta, niin komissio ei suostunut antamaan niitä, ja se on huonoa hallintoa teidän tuomiossanne. Ja se on hyvin vakava tuomio, mutta komissio ei siitä paljon välitä. Eli mitä parlamentti voi tehdä tälle asialle? Komission pitäisi olla poliittinen komissio ja se puhuu paremmasta sääntelystä, mutta parempi sääntely ja huono hallinto, ne ovat kaksi vasta kohtaa. Eli miten tämä voidaan hyväksyä? Ja sitten on pari muuta tapausta, jotka ovat vireillä ja on hienoa kuulla tästä nopean käsittelyn aloitteesta, koska nämä ovat tapauksia, joissa menettelyt kestävät hyvin pitkään. Ja usein siinä vaiheessa, kun päätös tehdään, ei pelkästään teidän toimistossanne, vaan myöskin kun odotellaan vastausta komissiosta tai neuvostosta, niin sillä ei enää ole merkitystä. Ja se saattaisi olla mielenkiintoista tulevaisuutta ja pitää ajatella, mutta yksi tapaus liittyy siihen, että brittihallituksen pitää varmistaa se, että EU-kansalaisilla on kattava sairausvakuutus. Ja se on näille ihmisille tärkeää juuri nyt, tällä hetkellä. Ja sitten toinen tapaus liittyy yhteyksiin, joita komissiolla oli yritysmaailman edustajiin matkustajatietojen yhteydessä. Ja erityisesti on yksi sähköposti, joka viittaa siihen, että IBM oli kiinnostunut tästä direktiivistä ihan bisnesmielessä. No ei bisnesindeksissä sinänsä ole mitään pahaa, mutta he keskustelivat tästä komission kanssa. Eli näihin asioihin täytyy saada avoimuutta, koska tämä vaikuttaa työhömme. Ja Euroopan parlamentin pitäisi olla paljon aktiivisempi näissä tapauksissa. Meidän pitää tukea oikeusasiamiestä, koska hän sitten tukee meidän työtämme. Ja meidän pitäisi olla paljon tiukempia ja meidän pitäisi vaatia komissiota ja neuvostokantaman vastuunsa. Ja lopuksi vielä puheenjohtaja se, että oikeusasiamies on kutsuttu tänne, niin se on pysyvä kutsu ja meidän pitäisi tavata vähintään kerran vuodessa. Kiitos. Olen ehdottomasti samaa mieltä tuon ehdotuksen kanssa. Meidän pitäisi tavata säännön mukaisesti, Anna Gomez. Kiitos, että saavat Rova O'Reilly. Olen kollegani kanssa samaa mieltä, että teidän pitäisi tulla tänne useammin – koska teidän roolinne auttaa meitä ja vasta auttaa meitä enemmänkin, jos voisimme hyödyntää roolianne paremmin. Mutta totta kai tuo vaatisi myös riittäviä resursseja. Uskon, että erityisesti ajatellen komission surullista päätöstä lopettaa raportointi parlamentille – korruptiosta EU-ssa ja päätös laittaa tämä sivuraiteille Euroopan talouspolitiikan seurantajaksoon, jonka osana ei ole mitään tilivelvollisuutta tai mitään toimivaltuuksia esittää kysymyksiä jäsenvaltiolle tai komissiolle siitä, mitä korruptiovastaisessa taistelussa tehdään. Näiden asioiden pitäisi olla lä- lähellä teidän mandaatteina, koska kysymys on oikeusvaltioperiaatteesta ja siitä, miten ja korruptoituneet jopa rikolliset yritykset saattavat kaapata hallintomme. Vastasin se myös, että asiakirjojen saatavuus alue, jolla roolin on ollut tärkeä, sen merkitys saattaa kasvata edelleen – sen kertomuksen pohjalta, jota komissio valmistelee nämä kultaiset viismit tai investointiviismit, joka on täysin korruptoitunut järjestelmä, johon jäsenvaltiot ovat viime vuosina investoineet. Vedäkseen pohja pois Schengeniltä. Ja se heikentää turvallisuutta EUssa. Nyt kun komissio lopultakin on päättänyt laatia tällaisen kertomukseen, tämä vaatisi EU-dokumenttien vapauttamista. Olen taistellut Portugalin viranomaisten kanssa, että saisin luettelon henkilöistä. Heitä on yli 15 000 yli vuoden 2012 jälkeen. 15 000 ihmistä, jotka ovat saaneet tällaisen kultaisen viisumien. Ja tästä on täysin kieltäydetty. Ja tässä kieltäytetty kieltäydytty tietosuojan pohjalta. Minä en pyydä kotiosoitteita tai pankkitilejä. Minä haluan tietää vain näiden ihmisten nimet. Tämä on asia, joiden suhteen meidän pitäisi kääntyä teidän puolenne. Olette tehneet myös hyvää työtä Frontexin ja Bulgarian kanssa. Meidän täytyy sisällä teitä perehtymään myös komission sopimuksen, sopimuksen kanssa sellaisten maiden kanssa, jossa ei ole hallintoa, kuten Libian kanssa saimme hirveitä raportteja eilen orjuudesta. Eikä se ole meille mitään uutta. Mutta edelleen teeskennellään. Ei äänestään komissio, vaan jotkut omat jäsenvaltiomikin teeskentelevät, että sopimuksen edellyttämät olot vallitsevat – vaikka kysymys on valtavista oikeusvaltioperiaatteen loukkauksista. En tarkoita ainoastaan kotimaista lainsäädäntöä, vaan myös kansainvälisiä sopimuksia. Oikeusvaltioperiaatteen täytyy päteä myös kansainväliseen sopimukseen, eli kansainvälinen oikeus, pakolaisoikeus, perusoikeudet, niiden pitää päteä myöskin. Uh, Kiitoksia. Haluaisin kiittää teitä Alright, siitä, että olette paikalla ja, ja olette niin avoin kaikissa näissä kysymyksissä ja kommenteissa, joita teemme työnne suhteen. Kolme asiaa. Te puhuitte maahanmuutosta ja siitä, että meidän pitää tehokkaammin suojella maahanmuuttajia, olivat he sitten läpikulkumatkalla tai sitten jäsenvaltioissamme. Te viittasitte tähän oikeusasiamiesverkostoon. Esimerkiksi viime viikolla Maltalla Euroopan neuvoston edustaja tapasi oikeusasiamiehemme ja tästä asiasta keskusteltiin siellä. Ja silloin puhuttiin myöskin kotiväkivallasta ja kotimaan tasolla ja sitten siihen, että maahanmuuttajia kohdellaan huonosti vastaanottokeskuksissa. Ja sitten oikeusvaltioperiaate, te puhuitte tästä tapaamisesta puolilaisen oikeusasiamiehen kanssa. Ja katsokaa päätöslausuma, jonka parlamentti hyväksyi viime viikolla selvällä enemmistöllä koskien oman maani Maltan tilannetta. Ja pyytäisin, että viittaatte tähän sisältöön sitten, kun puhutte Maltan oikeusasiamiehen kanssa ja katsotte, mitä seuraamuksia sillä on. Maltan oikeusasiamies on erittäin arvostettu ja Maltan kansalaiset ovat toimittaneet vetomuksia oikeusasiamiehelle monista asioista. Esimerkiksi huono hallinto Maltalla on tulkittu hyvin laajasti. Ja hyvä niin. Ja pyytäisin vielä kerran, että tarkastelette sitä, mitä Anna Gomes sanoi näistä kansalaisuusohjelmista eri puolilla EUta. Omassa maassani ei puhuta viisumeista, vaan kansalaisuudesta. Eli silloin hallitus ei paljasta näiden henkilöiden nimiä, jotka saavat kansalaisuuden. Eli tämä on hyvin kyseenalainen ja läpinäkymätön ohjelma. Komissio on toistuvasti todennut, että se on solminut sopimuksen valtan hallituksen kanssa, tietäen varsin hyvin, että tämä on ongelmallinen kysymys jäsenvaltioiden ja komission välillä, mutta tietysti jos annetaan kansalaisuus, niin silloin samalla annetaan EU-kansalaisuus ja sillä täytyy olla vaikutuksia, erityisesti silloin, kun järjestelmä on niin läpinäkyvätön, että me edes tiedä, kuka saa näitä kansalaisuuksia ja mitä siitä pitää antaa vastineeksi ja millaisia vaatimuksia komissio on esittänyt Maltan hallitukselle. Eli nyt on hyvin kyseenalaista, pannaanko näitä vaatimuksia täytäntöön. Sargentini. Kiitos, puheenjohtaja. Ja on kiittäisin oikeastaan sen naista, näistä useista aiheista, joista hän puhunut. Minullakin on ongelma ymmärtää, missä mennään, kun ihmisille, joille vaadittavia oikeuksia. sen kaksi teemaa, josta mielelläni kuulisin teidän miettivän. Toista palautussopimukset ja epämuodolliset palautussopimukset kolmasen maiden kanssa. Meillä oli eilen keskustelu komission kanssa tästä. Yhä enemmän näkyy, että se, että muodolliset palautussopimukset, joita meillä on ollut Pakistanin kanssa, ne muuttuvat epämuodollisiksi ja nämä viralliset muoto ja uusia tehdään epämuodollisten muistojen kanssa ajatellaan Afganistan, Afganistania, Norsulurannikkoa, monien Afrikan maiden kanssa tehdään näin maahanmuuttoasiassa. Ja parlamentilla ei ole mitään tarkasteluoikeutta tässä. Epämuodollinen palautussopimus ei ole oikeinen väline. On hyvin vaikea kenenkään nähdä kenet on palautettu näiden muistioiden, muistioiden pohjalta, emmekä me tiedä, mitä näille ihmisille on tapahtunut. Jos ihmistä pal- ihminen palautetaan ei olemassa olevan sopimuksen pohjalta, häntä ei voi seurata, mutta silti hänet, häntä ei palata ja hänet palautetaan. Valvontaoikeutta ei ole. Koska kuten muista tätä sopimusta ei ole olemassakaan. Ja lopuksi puheenjohtaja maahanmuuttopolitiikka, jota rahoitetaan kehitysyhteistyöstä. On vaikea nähdä, onko tämä aihe, joka kuuluu kansalaisvapauksien valiokunnalle vai kehitysvaliokunnalle. Satun kuulumaan molempiin, mutta sisäministeriömme ehdottamat politiikat, niitä rahoitetaan kehitysyhteistyöstä työvaroista Afrikassa – missä ei välttämättä kunnioiteta seut-sopimuksen artikla 208 ja sanotaan, että kehitysyhteistyön tehtävän poistaa köyhyyttä. Siinä tarkastellaan rajavartio ja yritetään sitä ihmisiä tulemasta Eurooppaan. Ja meillä on myös Afrikan rahasto, joka et poistuu kehitysyhteistyöpolitiikan normaaleista valvontasäännöistä niiden alalta – ja on erittäin vaikea saada tietoa EU-komissiolta. Ja arvostaisin sitä, jos tarkastelette molempia esimerkkejä, koska meidän puolella ei ole mitään demokraattista valvontaa, eikä toisella puolella ole mitään valvontaa. Onpa kysymys kehitysyhteistyöstä tai palauttamissopimuksista. Toisen puolen parlamentit eivät ole mukana näissä prosesseissa, se on selvää. Kiitos. Oliko se siinä? Haluaisin kuulla, minkälaista yhteistyötä teillä on valiokuntien kanssa. Tämä 1049 pääsyasiakirjoihin. Tämä on asia ytimessä monessa kysymyksessä, onpa kysymys Frontexista, Brexitistä, mistä tahansa. Meillä on erittäin täsmälleen alue, johon keskitymme. Teidän toimialanne kehittyy. Miten te näette yhteistyön? Haluatteko te pitää tätä yhteistyötä joustavana, ad hoc-pohjaisena? Saatella valiokuntaa myös erityistä roolia asiakirjan saatavuudessa. Onko sillä merkitystä? Haluatteko te pysyä joustavana ja edetä ad hoc-pohjalta? tuomina kiinnostaa. Well, I think... Vastaus tuohon on varmaankin se, että mikä tahansa toimii aivan saman huomion olen itsekin tehnyt. Ää, niin kirjoitin, että pitää asiakirjat voida nähdä ennen kuin voi mitään huomioita tehdä tai analyysiä tehdä tähän. Monet viittasivatkin. Ehkä voisin nyt vastata esitettyihin kysymyksiin. Ensinnäkin Ennet Felt, kyllä. Ajattelin, että pitäisitte tästä pikamenettelystä Tiedän, että olette joutuneet tekin täällä parlamentissa odottelemaan ja pahoittelen tätä. Ja tämä on tietenkin turhauttavaa erityisesti teidän tapauksessanne, joka koskee mm, kansalaisia, jotka eivät saa ajoissa tietoa ja jos tietoa ei saa ajoissa, niin sitten oikeastaan voi katsoa, että tiedon saanti on estetty, koska liian myöhään tuleva tieto ei enää ole hyödyksi. Ja pahoittelen todella tätä viivettä, joka on ollut meidän vastauksissamme usein liittyvät menettelyihin. Ja mitä tulee näihin 1049 tapauksiin, niin yleensä näissä komissio on jo antanut vastauksensa joko alkuperäiseen pyyntöön tai vetomuksen jälkeen ja me sitten palaamme komission pakkeille ja komissiolla on luonnollisesti viikkoja aikaa vastata ja sitten komissio antaa meille saman vastauksen kuin alkuperäinen asiakirjan pyytäjä sai. Ja päätimme, että jätämme tämän vaiheen välistä. Keskustelimme tästä komission kanssa ja nyt itse asiassa tämä toimii oikein oikein hyvin. Jotkut käsitteillä olleista tapauksista ovat hyvin yksinkertaisia ja tammikuussa sitten kun saamme tämän pikamenettelyn todella toimintaan, niin varmasti näette kyllä eron käsittelyajoissa. Ja kun asiakirjoja pyydetään, niin äh, oli tapaus, jossa syytimme komissiota huonosta hallinnosta. Tämä liittyy juuri äh, PNR ja jäsenvaltioiden yhteisrahoitushakemukseen. Jos oikein muistan, komissio tai me oikeastaan emme hyväksyneet komission äh, tulkintaa unionin tuomioistuimen päätöksestä joka liittyi todella näihin tukihakemuksiin, mutta tässä oli toinenkin mielenkiintoinen ulottuvuus, nimittäin tämä 1049 ulottuvuus siinä mielessä, että kun esitetään lisäperusteluja ja komissio sitten hakijalle, teille tässä tapauksessa, totesi, että että kun lisäperustelu on tuotu esiin myöhemmin, niin sitä ei voida lisätä tähän alkuperäiseen hakemukseen, vaan pitäisi tehdä uusi hakemus. Tämähän on aivan naurettavaa. Sitten edustaja Gomez. Mielelläni kävisin kanssanne keskustelua näistä asioista ja yksityiskohdista kohdista, jotka koskevat eri jäsenvaltioita ja sitten taas tapauksista, jotka liittyvät todella EU-toimielimiin ja joihin me näin ollen voisimme puuttua. Joten jos teille sopii, niin voisimme olla yhteydessä kokouksen jälkeen ja katsoa tätä Malta. Meillä on ollut erinomaiset suhteet Maltan oikeusasiamiehen Joseph Saisin hän oli toimessaan, kun minä tulin oikeusasiamieheksi Irlannissa ja nyt herra Mitsuchi on sitten Maltan oikeusasiamies tällä hetkellä ja itse asiassa hänen Edeltäjänsä hän siirtyi korkeimman oikeuden tuomariksi, joten kyllä teillä on ollut siellä aivan erinomaisia oikeusasiamiehiä ja on edelleen. Ja tärkeää työtä on tehty. Tiedän, että Strasburgissa ja viime viikolla puhuttiin Maltasta. Ja tulen luonnollisesti tarkastelemaan, onko jotain, missä minun toimistoni voi auttaa, joka voisi olla teille jotenkin hyödyksi. Kehitysrahasto asia. Epävirallisesti tuotiin tietoon, niin kiitoksia, että nostitte, nostitte sen vielä tässäkin nyt esiin. Viime viikolla tosiaan eräs meppikolleganne puhui siitä minulle ja totesi, että ei oikein tiedetä, mihinkä nämä rahat menevät, miten niitä käytetään, ja näin ollen on hyvin vaikeaa arvioida, käytetäänkö näitä rahoja sitten tarkoituksenmukaisella tavalla ja korrektisti ja olenkin jo pyytänyt kollegojani niin tarkastelemaan ensinnäkin sitä, mitä tietoja on saatavilla ja jos ei ole, niin miksei, joten asia on käsitteillä ja seurannassa nyt kun ajatellaan tilannetta, niin kysehän on ehdottomasti läpinäkyvyydestä. Ihmisten, kuten teidän, tämän valiokunnan ja muidenkin täytyy työnsä tehdäkseen voida arvioida esimerkiksi näiden rahastojen tai varojen käytön toimintaa. Kiitos puheenvuorosta. Nämä kysymykset ja mielipiteet vaihtaa antavat merkkejä siitä, että me lähestymme teitä valiokuntana. Mutta jäsenten toiminta suhteessa siihen, mitä, minkä parissa te toimitte. Sielläkin tapahtuu edistystä, se on yksityiskohtaisempaa. Me näemme parannuksia esimerkiksi tämän nopeutetun menettelyn suhteen, mutta mietitäänpä yhteistyössä, tulevaisuudessa läheisempää yhteistyötä. ajatellen, että me erityisesti haluamme työskennellä asiakirjojen saavutettavuuden kanssa. Kiitos teille kaikille, kiitos kollegoille. Tämä on ollut eri, näin hyvä mielipite vain. Colleagues, we now move to uh, point 11 on the... Sitten siirrymme kohtaan 11, turvapaikkavirasto. Eli tulkaa tänne puheenjohtajapöydän taakse. So, colleagues, if we are ready for point 11, uh, let's proceed. Um, and we now have the present... Nyt jatkamme. Ja meillä on sitten seuraavaksi Turvapaikkaviraston vuosikertomus. Eli tervetuloa jälleen valiokuntaamme pääjohtaja Jose Carreira. Ja muistuttaisin, että tässä vuosikertomuksessa on kattava katsaus EUn turvapaikkahakemuksiin, sillä tietoja päätöksistä, trendeistä ja niin edelleen. Hän sitten kertoo näistä asioista tarkemmin. Ja näitä tietoja on kerätty ja analysoitu, ja se on erittäin tärkeää turvapaikkajärjestelmän toimivuuden kannalta, ja tällä hetkellä enemmän kuin koskaan. Eli nyt sitten kuuntelemme vuosikertomuksen esittelyn, eli tervetuloa Tervetuloa vielä kerran, Carreira, ja sen jälkeen käynnistämme keskustelun. Eli Carreira, olkaa hyvä. I'm trying to find... uh, Uh, good morning. Noin huomenta, puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia siitä, että kutsuitte Turvapaikkaviraston ja minut esittelemään vuonna 2016 vuosikertomusta. Meillä on muutama kalvo täällä, ei kovin montaa, koska haluan jättää enemmän aikaa sitten keskustelulle, kysymyksille ja vastauksille. Ja sitten esityksen loppuvaiheessa on pari taulukkoa, jossa on tämän vuoden tietoja. Nyt eletään jo marraskuuta. Ja toivottavasti tämä auttaa teitä sitten ymmärtämään tilanteen kehittymistä EU-ssa. No niin, sitten tässä ensimmäinen kalvo. Eli tässä on kuvattu näitä lukemia ja näitä pääsyitä 2015 verrattuna vuoteen 2016. Silloin näiden hakemusten määrä supistui noin 7 prosenttia – Ja nyt heti pari huomiota. Laittomien maahanmuuttajien määrällä ei ole mitään suhdetta näihin turvapaikkahakemuksiin. Yleensähän nämä lukemat muuttuvat vähän jälkikäteen, mutta näiden kahden välillä ei ole oikeastaan mitään yhteyttä. Eli vuonna 2015 oli noin 1,4 miljoonaa hakemusta, viime vuonna 1,2 miljoonaa lähes 1,3 miljoonaa, eli tämä lasku on noin 7 prosenttia. No, nyt meillä on noin 600 000 hakemusta, eli vajaa puolet viime vuoden lukemasta. Eniten näitä maahanmuuttajia viime vuonnakin meni näihin viiteen, jotka on kuvattu tässä, eli Saksa, Italia, Ranska, Kreikka ja Itävalta. Eli tässä on Italia ja Kreikka tietysti Välimeren alueella. Ja sitten maahanmuuttajat usein keskittyvät sitten juuri Saksaan, Ranskan ja Itävaltaan. Nämä maahanmuuttama virrat ja turvapaikkahakemukset ovat aiheuttaneet paljon painetta turvapaikkajärjestelmässä. 2016 erityisesti maaliskuusta eteenpäin voitiin havaita, että erityisesti Italiassa ja Kreikassa on mukautettu järjestelmiä, mutta muualla Euroopassa lainsäädäntöä on muutettu. Turvapaikkapalveluissa on nyt paljon enemmän henkilöstöä töissä ja me olemme auttaneet tässä kouluttamalla ja kapasiteetin rakentamisella. On katsottu esimerkiksi haastattelutekniikoita, ja monia muita asioita, joita tarvittiin, jotta pystyttiin kouluttamaan tätä henkilöstöä. Ja autoimme tiettyjä jäsenvaltioita, erityisesti Kreikkaa ja osittain myös Italiaa. Siellä muutettiin lainsäädäntöä, jotta pystyttiin vauhdittamaan näitä rajamenettelyitä. Ja pystyttiin perustamaan sitten tuomioistuimia ja vetoomustuomioistuimia, jotka pystyivät käsittelemään näitä hakemusasioita – koska hyvin suuri osa näistä valittajista saa kielteisen päätöksen ja sitten he valittavat tästä. Ja tietysti painetta on ja monenlaisia haasteita, mitä tulee majoitukseen, vastaanotto-olosuhteisiin, haavoittuviin väestöryhmiin. Ja virasto on ollut mukana myöskin näissä toimissa, vaikkemme vastaakaan vastaanottopalveluista, mutta me olemme tarjonneet koulutusta ja kapasiteetin rakentamista. Tällä tavalla on parannettu kansallisten viranomaisten työolosuhteita näissä asioissa. Niin menen tässä ehkä vähän näitä kuvia nopeammin, mutta monia näistä toimista on nyt virtaviivaistettu erityisesti, ei pelkästään näissä kahdessa jäsenvaltiossa, vaan myöskin muissa jäsenvaltioissa, Ruotsissa, Saksassa, muualla, Italiassa. Ja siellä on valtavirtaistettu näitä menettelyitä, haastattelutekniikoita, sitä tapaa, jolla nopeammin käsitellään näitä valtavia hakemusmääriä. Viime vuonna meillä oli lähes 1,3 miljoonaa hakemusta Tietysti meillä oli priorisointia eli liittyen tiettyihin maihin, eli siksi päätökset tällä hetkellä kestävät hiukan pidempään. Raportissa tätä ei voi nyt sanoa, mutta täällä voin kertoa, että tietyistä ryhmistä oli helpompi päättää, kun katsottiin heidän kansallisuuttaan ja millaisia uhkia heihin kohdistui. Ja sitten myöskin tietyistä maista tuli enemmän hakemuksia kuin toisista, ja tiettyjen välikohtausten, turvallisuusvälikohtausten jälkeen meillä oli sitten paljon petos- ja turvallisuushuolenaiheita ja niitä lähdettiin sitten ennaltaehkäisemään. Ja sitten me yritimme haastatteluissa havaita mahdollisia petoksia. No sitten paljon tehtiin päätöksiä ensimmäisen asteen tuomioistuimissa. Tämä nyt oli ennätysmäärä EU:ssa. No nyt näin ei enää ole. Nämä lukemat tänä vuonna ovat laskeneet. Nythän nämä kansalaisuuskysymyksetkin ovat monimutkaisempia ja menettelyt tietysti vievät enemmän aikaa. Ja sitten 61 prosentin osalta tapauksista päätökset on vahvistettu. Ja sitten myöhemmin kuvissa voitte nähdä, että tämän suojan tyyppi vaihtelee. Onko kyse, riippuu siitä, onko kyse turvapaikanhakijasta vai muunlaista suojaa tarvitsevasta henkilöstä. Eli suojaa on erityyppisiä. Varmaan teistä ne tuntee. Eli statukseen liittyy kysymyksiä statuksen, joka myönnetään näille hakijoille. Ja esimerkiksi perheen jälleen yhdistäminen on hankalampaa, jos hakija ei ole pakolainen. No nyt tänäkin vuonna meillä on vielä paljon hakemuksia. Ja tämän jälkeen sitten hakemusten käsittelystä siirrytään eteenpäin, vaikka näitä ponnisteluita edelleen tehdään. Eli nyt sitten painostetaan integroitumista. Ja monissa maissa tämä kotouttamisvaihe liittyy eri viranomaisiin, esimerkiksi Kreikassa on vastaanottopalvelut, turvapaikkapalvelut, toisissa maissa – Nämä on yhdistetty yhdeksi viranomaiseksi, mutta tämän, tällä ei sillä sinänsä merkitystä, jos vain järjestelmä toimii. Ja sitten joiltain ihmisiltä on poistettu suojaa siinä vaiheessa, kun se ei enää ollut tarpeellista. Sitten nämä tunnustamisasteet ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa. Joskus näin ne kalvolta paremmin kuin tästä paperilta, mutta Saksa nyt on tässä ykkösenä, eli yli 50 prosentille on myönnetty pakolaistatus ja sitten on myönnetty muita suojelun muotoja, mutta Ruotsi on kakkosena, kun katsotaan näitä hakemusten määriä. Siellä noin kolmannes on sitten pakolaisia ja kaksi kolmasosaa saa muunlaista suojaa. Italiassa on hyvin vähän pakolaisia. Lähes kaikki suoja on muunlaista suojelua. Ja sitten Itävallassa on valtavasti pakolaisia eikä juurikaan subsidiariteettisuojaa. Ja sitten omilla silmillä voitte nähdä, millaisia päätöksiä on tehty ja millaista suojaa annetaan eri jäsenvaltioissa. Tähän liittyy yksi tärkeä asia, eli kansallisuus. Kaikissa maissa ei ole samanlaista koostumusta eri kansalaisuuksista, kun ajatellaan, ketkä hakevat näitä eri suojan muotoja. Mutta se nyt ehkä ei ole ainoa syy sille, että on erityyppisiä suojelun tyyppejä. Kyse on myöskin siitä, miten tulkitaan tilanne ja miten katsotaan, minkälaista suojaa nämä hakijat voivat saada eri maissa. No sitten täytyy tietysti tehdä muutakin kuin käsitellä nopeasti näitä tietoja. Tällä hetkellä vastaanottopalveluita mukautetaan uusiin tarpeisiin, koska on alaikäisiä, eri kansallisuuksien edustajia, erityyppistä suojaa annetaan ihmisille. Ja se antaa oikeuden sitten erityyppisiin etuuksiin. Joku hakija saa ehkä erityyppisiä etuuksia. Ja sitten täytyy käsitellä näitä erilaisia todellisuuksia. Vastaanottokapasiteetteja on yhdistetty, eli monissa maissa on yhdistetty yhdistetty voimat esimerkiksi ihan yksityistenkin tahojen tai kansalaisjärjestöjen kanssa. Ja sitten haavoittuvista ryhmistä pitää huolehtia eri tavoilla. Tästäkin on kerrottu vuosikertomuksessa. Ja monissa jäsenvaltioissa oli alueellinen malli, esimerkiksi Saksassa. Siellä on pakolaiset jaettu tasaisesti eri puolille maata. Sitten Portugalissa ja Kreikassa esimerkiksi myöskin on näitä hakijoita ja niitä, joille on myönnetty status, niin niitä on jaettu ympäri maata. Alaikäiset. Ovat aina olleet keskeinen kysymys lähes kolmannes näistä hakijoista oli alle 18-vuotiaita. Se ei tarkoita, että he olisivat tulleet yksin. Alaikäiset on eri asia kuin yksin matkustavat alaikäiset. Eli henkilöt, jotka ovat alle 18-vuotiaita, jotka ovat tulleet Eurooppaan. Eli tässä puhutaan siis alle 18-vuotiaista hakijoista – Valtaus tuli Afganistanista, Syyriasta, Irakista ja Pakistanista, Nigeriasta, Eritreasta ja Somaliasta. Tässä nyt ei ole mitään yllättävää. Tämä vahvistaa sen todellisuuden, joka on jo havaittu. Ja monien mukana oli perheenjäseniä, useimmiten vanhemmat tai sitten muita sukulaisia. Ja joissain maissa tämäkin on aiheuttanut hiukan kiistaa kun katsotaan, mitä tunnustetaan kansallisessa lainsäädännössä huoltajuuskysymyksissä, mikäli hänen mukanaan ei ole omaa vanhempaa. Sitten yksin matkustavat alaikäiset. Eli alle 18-vuotiaat yksin matkustavat henkilöt. Vuonna 2016 heitä oli noin 65 000 hakijaa, eli 40 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna, eli se on aika huomattava muutos, vaikkakin 65 000 on vielä suuri lukema. Ja kiintoista tässä on se, että runsaat 40 prosenttia tuli Afganistanista. On tiettyjä sosiaalisia kysymyksiä, jotka vaikuttavat tähän. Niistäkin on puhuttu kertomuksessa. Eli tässä on 65 000, 40 prosenttia Afganistanista. Ja tämä oli siis 40 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015. Sitten toimet, joilla suojellaan alaikäisiä. Niitä on erinäisiä. Meillä on välineitä, joilla arvioidaan ikä, käsitellään huoltajuuskysymyksiä, lapsiavioliittoja. Eli useimmiten meillä on siis käytössä materiaalia, joilla pystytään määrittelemään ikä, mutta sitten on koulutusta ja kapasiteetin rakentamiskoulutusta. Eli näin voimme kouluttaa näitä henkilöitä tekemään haastatteluita, jotta voidaan varmistaa, että nämä hakijat ovat tähän ikäryhmään kuuluvia. Meillä on ollut paljon tiedotuskampanjoita alaikäisiin liittyen eri jäsenvaltioissa, mutta nimenomaan näissä vastaanottovaltioissa. Olemme antaneet koulutusta, olemme tehneet yhteistyötä alaikäisten kanssa ja toimittaneet henkilöstöä suojelemaan alaikäisiä. Ja hoitamaan nämä asiat heti heidän saavuttuaan. on nyt eletään vuotta 2017, mutta haluaisin tässäkin todeta, että me teemme Italian oikeusasemien kanssa – runsaasti yhteistyötä, koska siellä on aika paljon edelleen näitä yksin matkustavia alaikäisiä. Eli me tuemme näitä henkilöitä ja varmistamme, että prosessi voi jatkua Italiassa. Tämä on uusi hanke, joka on käynnistetty elokuussa Italiassa. Ja sitten teemme yhteistyötä vastaanottoviranomaisten kanssa. Haluamme, että tarjota heille näitä tietoja, jotta siellä pystytään hoitamaan nopeasti nämä monimutkaiset tilanteet, jotka liittyvät yksin matkustaviin alaikäisiin. Eli virasto on vahvistanut koordinointia hyvin paljon näiden alaikäisten osalta ja tämä työ jatkuu edelleen. Sitten syyskuu 2017. Eli Tästä voin sanoa, että vuonna 2015 meillä oli 1,4 miljoonaa hakijaa, viime vuonna 1,3 miljoonaa, ja tähän mennessä tänä vuonna on ollut noin 600 000 hakemusta. Eli pudotus ei ihan ole 50 prosenttia, mutta vuonna 2017 näitä hakemuksia on tullut noin puolet vähemmän kuin viime vuonna. Sitten näitä toistuvia hakemuksia on tullut. Ja se on ihan odotettavissa, koska näitä sekundaariliikkeitä tapahtuu paljon ja nämä asiat lasketaan kahteen kertaan tietyillä rajoilla. Tiettyjä hakijoita on sijoitettu uudelleen ja sitten sijoitettu toisen kerran uudelleen toiseen tai kolmanteen jäsenvaltioon. Eli näitä toistuvia hakemuksia tehdään noin 7 prosenttia kaikista hakemuksista. Se on lähes 10 prosenttia tiettyinä kuukausina. Tämä on tilanne, joka täytyy hoitaa. Ja sitten Dublinin kautta palautetaan alkuperäisen jäsenvaltion tai sitten sopimusten pohjalta niihin maihin, joihin heidät ensin otettiin vastaan uudelleen siirtämisen yhteydessä. Järjestelmä ei nyt toimi ihan täydellisesti, mutta kaikki nämä tekijät ovat vaikuttaneet tähän kaksinkertaisen laskemiseen ja tuplahakemuksiin. Mutta hyvä tässä on se, että tämä ilmiö on nyt havaittu. Eli aika usein käy niin, että nämä tuplahakemukset havaitaan ja ne käsitellään, että rekisteröinti alkuperäisessä valtiossa on toiminut, mutta sitten tietysti EUn sisällä on vielä liikkuvuutta No sitten lopuksi vielä alkuperämaatilanne. Eli tässä nämä viisi maata ovat edelleen Syyria, Afganistan, Irakia, Irak, Nigeria ja Pakistan. Ja nämä viisi jäsenvaltiota, jotka ovat eniten näitä vastaan, Kreikka, Italia, Saksa, Ranska ja sitten viidentenä muutos on tapahtunut, eli se ei olekaan enää Itävalta, vaan yhdistynyt kuningaskunta. Eli tässä nyt sitten yhteenveto kertomuksesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja nyt sitten olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Ja kiitos yhteenvedosta. Meillä on aika paljon kysymyksiä. Pitäpä kysymykset kahdessa minuutissa, koska meillä on puolelta seuraava kohta. Otan kysymykset järjestyksessä ensin Anna Gomez. Kiitokset Kareira äh, tästä erittäin mielenkiintoisesta esityksestä, joka kyllä osoittaa, että huolimatta sitä, että jäsenvaltiot ovat äh, pitäneet ääntä asiasta ja pyrkineet perustelemaan nämä tiettyjä turvallisuustoimia, niin kyllä saapuvien määrä viime vuonna on dramaattisesti vähentynyt. Kysyisin teiltä seuraavaa. Ensinnäkin järjestelykeskukset, mitä niissä tapahtuu. Aina välillä kuulemme hyvin dramaattisista olosuhteista joissain järjestelykeskuksissa ja siitä, että tällä on vaikutuksia muun muassa ihmisten, järjestelykeskuksissa asuvien ihmisten mielenterveyteen jopa. Ja kysyisin, mitä nyt tapahtuu? Onko EASO nyt millään tavalla mukana ohjelmissa, jotka liittyvät Libyaan ja mitä mieltä olette viimeisimmästä liikehdinnästä siitä, että ihmisiä saapuu Espanjaan? Ja sitten kun ajatellaan saapuvien henkilöiden kansallisuutta, jota juuri meille valaisitte, niin viime aikoina käsittääkseni myös marokkolaiset ovat olleet merkittävä ryhmä. Voitteko kertoa viimeisimmistä luvuista? Ja lopuksi, katsotteko, että yleisesti ottaen voitaisiin, voisitte vaikuttaa jäsenvaltioiden toimintaan, mitä tulee mm, turvapaikanhakijoiden kotouttamistoimiin, joille siis jo on turvapaikka myönnetty. Kiitos. I wanted to... Haluaisin ajatella pari askelta eteenpäin siitä, mitä juuri sanoitte. Kiitos että että taas tulitte tänne, kun puhutte alaikäisistä ja sanotte, että tuhat hakija oli alaikäisiä. Voisiko kertoa vähän, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun alaikäiselle tarjotaan suojelua? Ja mitä tapahtuu, jos he eivät ole oikeutettua suojeluun? Me saamme jatkuvasti kysymyksiä sitä, mitä tapahtuu uusille sukupolville, jotka tulevat hakemaan parempaa elämää Euroopasta, mistä maista he tulevat. Ja ajatellaan Dublinin uudistamisprosessia, josta olemme päättäneet ja jossa odotamme neuvoston etenevän. Meillä on nyt uusi skenaario edessä, jossa jäsenvaltioiden täytyy ottaa vastuuta asioista, joista he eivät ole nyt vielä ottaneet. Meillä on aina ollut erilaisia näkemyksiä alaikäisistä, mutta haluaisin syvempää tietoa tilastoista, henkilöiden ikä, mistä he tulivat, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun suojelua myönnetään tai ei. Ja puhutte myöskin yksin saapuvista alaikäisistä ja muista. Juridisesti tilanne on hyvin erilainen tämän mukaan. Pyydän mukaan lyhyesti. Aikaa vähän. Silvi Guillaume. Kiitos. Pyydän anteeksi, saavuin vähän myöhässä ja Brysselissä oli paljon ruuhkaa. En kuullut esitystä tänne. Luen kertomuksenne huolellisesti. Haluaisin kuulla, minkälaisia tunteita teillä on siitä, miten kohdellaan niitä maahanmuuttajia, joista olemme nähneet äskettäin visuaalista dataa. Ihmisiltä pidetään orjana eri osassa Afrikkaa. Tiedän, että Ranskan turvaikkavirasto on saapunut paikalle, miss, hän on tullut missiä siellä. Haluaisin kuulla, minkälaisia nämä missiat ovat ja minkälaista kansainvälistä suojelua voidaan tarvita tänne ihmisille, jotka ovat kohtuut auttamaan haavoittuvassa asemassa. Miten tämä voi liittyä teidän tai muiden virastojen toimintaan? Kiitos Silvi, Judith Sargentini. Thank you very much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos esityksestänne. Voisitteko kertoa EASON äh, roolista Kreikassa meille vielä hiukan lisää. Olen käynyt äh, saarilla, tapasin äh, henkilökuntaa nekin siellä, mutta edelleen minun on hiukan vaikeaa ymmärtää, mikä on teidän virallinen roolinne siellä. Ja mietinkin, että liikutaanko siellä pikemminkin tällaiseen käytännön toimintaan, joka ei ole ehkä ollut mandaattinen tähän mennessä. Tätä en ole ymmärtänyt. Sitten kysyisin näistä toissijaisista päätöksistä. Minkälainen suuntaus tässä mielestänne on? käynnissä. Katson tätä nyt, kun katsotaan esimerkiksi Alankomaiden uutta hallitusta, joka haluaa viedä oikeuden asiana ajajan käyttöön ensimmäisen asteen käsittelyissä? Siirtyykö käsittely sitten enemmän toisen asteen käsittelyihin? Öm, oletteko nähneet, minkälaisia Ähm, miten tämä on toiminut toisen asteen käsittelyssä ja voisiko olla ehkä jotain äh, tehokkaampia tapoja toimia. Thank you very much. And... Kiitos tästä katsauksesta. Kuvat selvästi näyttävät, että meillä on kaksi suurta pakolaisryhmää. Ihmiset, jotka pakenevat sotaa, kidutusta, poliittista vainoa. Meillä on myös maahanmuuttajia, jotka pakenevat huonoja elinoloja tai heillä ei ole mitään näkymiä. että yksi kysymys meidän puolelta on haetellen haastatteluja, jossa te ehkä virastona olette olleet mukana, kansallisten viranomaisten mukana. Onko teille tietoa antaa jäsenvaltioille maahanmuuttoon pohjimmaista syistä? Onko teillä mitään tietoa, mitä seurauksia tästä on, miten taistella? Äh, maahanmuuton perussyyttä vastaan lähtömaissa koveessa oli, puuttui tietot Dublin siirroista. Kreikkaan palauttaminenkin on mahdollista. Onko tuosta lisätietoa? Kolmas lisäkysymys on ongelmat erilaisten tunnustamisasteiden välillä. Kuvat eivät näytä, miksi erot vaihtelevat näin paljon. Onko se määristä, johtuuko se turvapaikkasääntöjen tulkintaeroista. Vaikea kuvitella, että Puolaan saa ainoastaan vain marokkalaisia, joka selittäisi alhaisen hyväksymisasteen ja sitten muihin maihin tulisi ainoastaan syyrialaisia. Voitteko selittää näitä hyväksymisasteeroja? Thank you, chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Karjeralle tästä esityksestä käyn tämän vuosikertomuksen läpi hyvin tarkkaan. Tämä on tärkeä asiakirja ja voisi kuvitella, että kaikki 28 hallitusten päämiestä pitäisi tänään lehdistötilaisuuden ja kertoisi näistä luvuista, erityisesti tietyissä maissa, joissa maahanmuutto on hyvin hankala kysymys hallitusneuvotteluissa. No, kaikki nämä kuviot täytyy sitten tulkita huolella, mutta on selvää, että tämä trendi on nyt laskusuunnassa. Se ei tietenkään kerro mitään tulevaisuudesta, mutta jos katsotaan nyt näitä faktoja, niin nyt on suuri ero, kun katsotaan, miten jäsenvaltiossa puhutaan tietyissä jäsenvaltioissa tai jopa täällä Euroopan parlamentissa. Eli kysymykseni on vähän samansuuntainen kuin Metsolan kysymys, eli lasten tilanne. Eli ensimmäinen kysymykseni Jossain vaiheessa oli puhetta siitä, että 10 000 lasta oli kadonnut. Ei nyt ollut ihan selvää, olivatko oikeasti kadonneet vai eikö heitä ollut rekisteröity tai mitä. Eli voisitko kertoa hiukan enemmän tästä ja mitä nyt tehdään, jotta saataisiin tietää, mitä heille tapahtui. Ja toinen kysymys. Voisitko kertoa hiukan enemmän siitä, miten huoltajan määrääminen sitten toimii käytännössä. Viittaa Europolin raportin eka osan. Ja Petter Niedermüller ja Kiitos, kiitos tästä esityksestänne. Minulla olisi lyhyt kysymys, en tiedä onko se edes kysymys oikeastaan, vaan pikemminkin huomio. Jos katsotaan näitä eri kuvia, tietoja, joita meille näytitte, niin äh, tässä on kyllä eroa läntisen ja itäisen Euroopan välillä. Jos katsotaan tilastotietoja, voidaan nähdä, että Visegrad-maat, Baltian maat äh, itse asiassa eivät ole mukana oikeastaan järjestelmässä ja siksi kysyisinkin, miten EASO voi tehdä näiden jäsenvaltioiden kanssa yhteistyötä, mikä on pakolaisten tilanne näissä maissa? Minulla on huonoja kokemuksia omasta maastani, mutta voisin kuvitella, että tilanne ei ole kovinkaan erilainen muissakaan itäisen Euroopan tai Baltian maissa. Eli onko teillä tarkkaa tietoa pakolaisten tilanteesta näissä maissa? Kiitos paljon. Kiitos, Peter. Ja kiitos kaikista syvällisistä kysymyksistä. Ja olen samaa mieltä tämän kertomuksen statuksesta. Sitä ei arvosta niin paljon kuin pitäisi. Herra pääjohtaja, voisitko vastata? Onko tässä vaiheessa teitä? Voi. Kiitos. Helppoja kysymyksiä. Pyrin vastaamaan mahdollisimman suoraan. Mitä näissä järjestelykeskuksissa tapahtuu. Kreikan hotspotit toimivat perinteisellä mallilla. 20. maaliskuuta ne kaikki toimivat uuden Turkki julkilausuman pohjalta. Ja Esan saipuutu koko työprosessiin. Me keräämme jonkun verran informaatiota saapumisen jälkeen – me olemme vastuussa kapasiteetin rakentamisesta. Miksi näin? Koska te tekee rakenne myötä. Tiedätte, että jäsenvaltiot ja asiantuntijat ovat tärkeä asia. Määrittävät ole koskaan riittäviä. Me täydemme tätä myöskin tilapäistyöntekijöille ja yhä enemmän omalle työntekijäkunnallamme. Eli työntekijöiden määrä vaihtelee kuukausittain, viikoittainkin – meidän täytyy kouluttaa uusia työntekijöitä. Mainitsin, että tämä jatkuva työ, jota vaikeassa asemassa olevien ryhmien kanssa, kuten nuorten kanssa, mutta Kreikassa tämän kansallisten viranomaisten vastuulla ei vastaanottokeskusten vastuussa. Italiassa on viranomainen, joka vastuussa yksin sapavien allekasten kanssa ja me olemme elokuusta lähtien te olet yhteistyössä heidän kanssaan, eli viimeisen neljän kuukauden ajan olemme olleet Italiassa yhteistyötä. Järjestelykeskukset jatkavat vanhalla mallilla, koska viime kuukausina määrät Italiassa ja Kreikassa ovat jälleen alkaneet kasvaa. Emme voi puhua vuositason keskiarvoista, mutta kasvu on ollut huomattavaa. Kreikassa 5000 kuussa, Italiassa paljon vähemmän, mutta ei kauhean kaavukkaana tuosta myöskään. Tämä on vaihteleva Italiassa, Kreikassa luvut ovat aika tasaisia. Järjest... No, sanotaan toisin. Olemme osittain jättäneet kaksi suurempaa järjestelykeskusta Kioksella ja Lesvaksella. Meillä on pysyvää toimintaa järjestelykeskusten leirien sisällä – mutta meillä on omat toimistot ulkopuolella, eli meillä kapasiteettimme on lähes kasvanut. Tämä on myös turvallisuuskysymys. Monet jäsenvaltiot ovat halunneet tätä järjestelykeskuksissa. Idea on jatkaa samalta pohjalta työtä. Ja voi olla, että 2018 jatkamme aivan samaan. Sitten Libya. En en osana suunnitelmassa, joka tehtiin tämän vuoden helmikuussa, mutta olemme allekirjoittaneet sopimuksen UNFOR Medin kanssa, operaatio Sofian kanssa. Ja saamme koulutusta UNFOR Medille, siis sotilaille. Eli koulutamme, miten kohdataan esimerkiksi kerran pakolaisia, mitä vasta kysymykseen oikeudet, menettelyt, mitä maahanmuuttajat voivat odottaa. Olemme aloittaneet tämän, tämän vuoden kesällä. No jatkamme yhteistyötä Onnaformedin kanssa, mutta se kai, siinä koko yhteistyömme niiden asioiden kanssa, jotka voisivat olla kytköksissä Libyaan, rantautumiset, Espanja. 2000 per kuukausi on kes keskimääräinen luku. Nämä ovat lähinnä komission Frontexin lukuja, eivät meidän lukujamme. Miksi näin tapahtuu? Selitykseen paljon. Ehkä yksi ja uskottavina on, että paineita on Libiassa ja on uusia reittejä Libiasta. On reittejä Algerista Tunisiasta. Ja tämä ei ole EASan tietoa. Tämä on EU-virallista tietoa ja osa ihmisistä rantaa tuotella Espanjassa. Me, meitä ei ole pyydetty työskentelemään Espanjassa vielä. En, enkä ennusta, että tällä hetkellä tekisimme työtä Espanjan kanssa. Tämä on vain täydettävä tietoa. Serva Metsälä. Mitä lääkisellä tapahtuu, jos heille ei anneta turvaa suojella enemmistöllä annetaan – Minulla ei ole lukkoja. Olisiko ongelma, jos vastaisin kirjallisesti? Koska siihen täytyy kiinnittää huomiota, se on tärkeä kysymys. Voisin antaa lukuja prosenttia, jotka eivät ole korrekteja, ja haluaisin antaa teille täsmällisen vastauksen alaikaisten kohtelusta. Emme ole alaikäisten vastaanottopalvelussa mukana autamme kapasiteetin rakentamisessa, selkeytämme tämän kirjallisessa vastauksessa. Meillä on paljon työkaluja vaikeassa asemassa oleville ryhmille, arviointityökaluja, suojelun laatua koskevia tietoja tarjottavana, mutta me emme voi puuttua asioihin, emme voi täydentää palveluita, mutta tavallaan uudennustuksen myötä, josta parannetaan – että vastasin noin kouluttua kirjallisesti ja voit lähettää sen kaikille live-valiokunnan jäsenille. Mistä ne no, äskettäiset elokuvat, en, en ihan ymmärtänyt kysymystä. Ottakaa tässä minuutin lopuksi. Voisitko kenties vähän toistaa kysymystä? Kysymys oli vähän sekavähkää. Tiedätte, että on järjestetty missioita. Ranskan turvapaikkaviraston lähettämiä missioita Nigeriin ja sen pyritään siihen, että, että ihmiset, jotka on esimerkiksi kirjoitettu, he voisivat saada kansainvälistä suojelua. Minkälaisia näkemyksiä teillä on tällaisista paikan päälle toteutetuista missioista? Olette näiden kysymysten asiantuntija. Voisivatko muutkin virastot EU-ssa toimia samanlaisin perustein tarjotaan kansainvälistä suojelua? Tuliko kysymys selvemmäksi? Kyllä ja ei. Pyrin vastaamaan kysymykseen lopuksi. Jotta punainen lanka katoaisi. ESO ja Kreikka olemme yhä äh, uudelleen sijoittamisohjelmassa mukana. Meillä on informaatiota, meillä on tällainen helpdesk. Vastaamme kysymykseen, ovatko ehdokkaat oikeutettu ohjelmaan, ovatko liittyä ohjelmaan. Olemme arvioineet näitä dokumentteja. emme, sen näin mä olen mukana, emme myöskään lähetysprosessissa. Olemme mukana Dublin yksikön kanssa Kreikassa ja komissaan äsken pyytänyt ja maan hallintoneuvosto on pyytänyt meitä helpottamaan Dublin siirtojen uudelleen aloittamista Kreikkaan. On ollut aloitteita tähän suuntaan. Meillä on hallintoneuvoston kokous ensi viikolla. Tämä on iso juttu esityslistallamme. Miten trans Dublinin siirrot voisivat alkaa Kreikkaan? Muutamia juttuja olisi, muutamia mahdollisia siirtoja voisi olla, mutta tätä ei nyt tapahdu vielä. Sitten EU-Turkki e julistus sulkee pois rekisteröinnin Ja sitten on kysymys, mitä me teemme toisen vaiheen päätöksistä tehokkaampia. EASA työskentelee Kreikan tuomioistuimien kanssa, erityisesti Kreikassa, eri tavoin. Meillä on iso ohjelma tuomioistuimien kanssa kautta Euroopan. Kreikka on tärkein äh, asiakas. Meillä on paljon rajoja oikeusjärjestelmän suhteen, mutta on nyt vähän hankala sana me emme voi tarjota tuomarille koulutusta, me voimme tarjota opastavaa materiaalia, kaikenlaista materiaalia tuomioissa meillä mukaan lukien elin. Olen katsonut liikaakin asioita. Avustamme myös Kreikan valituselimiä hallinnollisesti. Meillä on työntekijöitä järjestämisiä, jotka auttavat edistämään – asioita, mutta meillä ei ole mitään tekemistä vetomuspäätösten kanssa, kuten ymmärrätte. Onko mitään unohtanut vastaanotto Dublin, EU-Turkki, informaatiokampanji, Kreikka, järjestelykeskukset ja tuomioistuimet ja vetoomuselimet rajoituksiin. Tätä me teemme Kreikassa. Ja meidän täytyy ensi vuonna jatkaa samalla pohjalla tai jopa lisätä toimia. Koska tämä summa kasvaa yhä. Kuten varmaan tiedätte, nämä järjestelykeskukset ovat täynnä. Prosessointikapasiteetti on alle saapuvien ihmisten määrän. Näin on ollut tuon viikon talvi lähestyy. Kreikassa on paljon tehtävää. Tätä meillä on varmasti tulossa budjettitarkistus vuodelle 2018 ja Kreikalle yksin maahanmuuton perimmäiset syyt ja niiden vastainen toiminta. Reaktiomme on pohja kolmen pilarin vastaan nopeasti, kun aika loppuu. Ensimmäinen oli kriisin hallinta. Me olemme tehneet nyt työtä järjestelykeskusten kanssa. Toinen vaihe on se, että unioni alkaa tarttua ydinsyihin ja juridiset lähestymistavat ja lähtömaat ja maat, joista tulee paljon ihmisiä. Globaalisti YK on aloittanut maahanmuuton kanssa. New Yorkissa tehdään paljon työtä, olen äskettäin Genevassa. Annan panokseni täytäntöpano suunnitelmalle apua, jotta me saisimme koskeen globaalia pakolaissopimusta tässä näitä kansakunnat tässä kovasti kumppanuuksien kanssa. Nämä pilarit, lähtömaat ja ydinsyyt, transitmaat, kriisinhallinta, jotka olemme saaneet aikaan, lainsäädäntö on muuttunut, järjestelykeskus lähestymistapa tässä keskellä. Meillä on merkittävä lainsäädäntö muutosta. Osiverasta syntyy ja meillä on kuusi pakettia jo uudelleen sijoittamispaketti EU-ssa, joka muuttaa maahanmuuttajien pakkalaisten käsittelyä, jossa e tämä paketti täytyy saada loppuun. Meidän täytyy saada uusi EUn turvapaikkavirasto aikaan ydinsyihin tarttua puuttuminen on tärkeä asia. Myös rahoittaminen, jolla puututaan tähän, menemme oikeaan suuntaan mielestäni. Ja lopuksi meitä on pyritty vetämään pilottiprojektia, joka koskisi yksityistä uudelleen sijoittamisen sponsorointia. Me työskentelemme tämän parissa erittäin alhaisella tasolla Turkissa. Meillä on vähän henkilökuntaa siellä. ja täskentelemme Turkiin maahanmuuton hallinnan pääosastaan kanssa kovasti ihan tällainen alusta loppuun lähestymistapa turvapaikkamenettelyssä. Tätä EAS tekee tarttuakseen maahanmuuton ydinsyihin. Dublinin palautukset, kuten mainitsin, Meillä on Dublin-verkosto, me käytämme sitä. Ja palautusten alaverkko. Alkoille hal- helppoa. Tilanne on monimutkainen, erityisesti Kreikan tapauksessa. Siellä on poliittista epäröintiä. Uskon, että edistystä tapahtuu ja näkyy aika pian. Miksi tunnistamisasteet ovat niin erilaisia ihan pohjimmiltaan, koska kansalliset viranomaiset tulkitsevat lainsäädäntöä eri tavoin ja lähtemättä eri tavoin. Ja sitten lopuksi kansalaisuudet vaihtelevat maittain se luo divergenssi Euroopassa. Yksi viraston tehtävä on seuranta. Me kykenemme monitoroimaan. Me alamme määrittelemään, mitä monitorointi on. Mutta tunnistamista, tunnistamisastetta seurataan. Lähtemaa ei, sen informaation tuolta, mutta se ei ole pakollinen. Tulemme antamaan suuntaviivoja ja monitorointi ja interventiopuolit johtavat konvergenssiin. Ja konvergenssi asteet lähettyisivät. Sitten lasten tilanne. Olen kertomaan kahden sivun nootin selittää, mitä työtä me teemme. Voit odottaa tätä viikon sisällä. Missä graadi Baltian maat, mitä työtä me teemme siellä. Olin äskettäin Puolassa. Puola kirjoitti Jaasalle. Heillä on lähinnä ukrainalaisia, venäläisiä ja georgialaisia. Sen eteen paljon taloudellista maahanmuuttoa. Monet katsovat Puolaa ja maat, maita transitmaina uuteen Euroopan maahan. Mä tiedämme tämän. Emme löytäisiä ohjelmia siellä mutta ei mitään rajamenettelyä meillä yhtään juttuja emme haastattelemme toi suoraan. Vaikka luvat ovat merkittäviä, kansallisviranomaiset pärjäävät niiden kanssa, mutta annamme suuntaviivoja ja pyrimme auttamaan saman yhteisen värit näihin toimiin, mitä noissa maissa on. Jarta Pauravakijan kanssa. En ymmärrä, mitä haluaisit minun sanoa vaan ehkä meillä ei ole kuviossa mukana. Elokuvia on paljon. Tuo vähän muutaman mukaan näyttävät hyvän kuvan siitä, mitä me teemme, näitä mitä järjestelykeskuksessa tehdään. Mä työskentelemme Ranskan kanssa, meillä on kampanjoita, informaatiokampanjoita, nekin muiden maiden kanssa, kaikki tämä verkolla. Meillä on erilaisia tapaamisia myös videolla. Ja kaikkea löydätte verkkosivulta. Ja sitten meillä on pointti, en ymmärrä, mutta en vieläkään ymmärrä, mitä pitäisi sanoa elokuvista ja videoista. Again, thank you for inviting me here. Kiitos kutsusta. Kiitos, herra Carrera. En tiedä, saatteko luettua vielä tätä kertomusta. Tässä on paljon analyysiä. Mainitsit esimerkiksi Dublinin siirrot Kreikkaa. Kaikki tiedottavat täällä. Maiden tilanteet ovat tässä. Tämä on oikein informatiivista. Tämä on merkittävää työtä. Miten sitä käytetään? Onkin sitten toinen kysymys. Päivän kysymys on, päivän kysymykset ovat vaikeita, koska ne koskevat turvapaikkajärjestelmää, miten se toimii tai ei toimi. Kysymykset ovat vaikeita. Ei ole epäilystäkään siitä, että tämä olleet erittäin merkittävää työtä ja tarjoa raaka-aineita. Yksi sen erityisesti mainitsin. Paljon kiitoksia tästä. Ehkä pitäisi kiinnittää enemmän huomiota tähän dataan. Esimerkiksi ajatellen Dublinin siirtoja. Joten voisit ehkä lukea tämän. tämän oikein hyödyllistä. Paljon kiitoksia esityksestä. Tämä tarina jatkuu. Mutta kiitos teille ja kaikille kollegille Jaasassa ja herra Carrera. Kiitos kollegat myöskin syvälle luotavasti kysymyksistä nyt seuraava kohta. Ja kohta 12. EU ja Afrikan suhteet, maahanmuutto- ja turvapaikkamenettelyt I'll just pause while um, our colleagues come to the uh, podium. So colleagues, you may be aware that tomorrow we're going niin kollegat ehkä tiedätte, että huomenna meillä on korkean tason konferenssi Afrikasta. Monet teistä ovat olleet tässä mukana. Ja Valiokunnan jäsenet ovat tätä halunneet, jotta voidaan paremmin ymmärtää nämä suhteet ja dynamiikka Afrikan suhteen tärkeimmissä kysymyksissä tässä valiokunnassa. Eli tänään käymme valmistelevaa keskustelua. Täällä on mukana komission ja ulkosuhdehallinnon edustajia. He ovat tulleet kertomaan meille nyt tämän yhteistyön tilanteesta Afrikan maiden kanssa, mitä tulee maahanmuuttoon. Ja toivottavasti meillä on sitten hyödyllistä keskustelua. Ja erityisesti toivotan nyt tervetulleeksi tähän keskusteluun valtuuskuntia eri Afrikan parlamenteista. No, he eivät nähtävästi vielä ole paikalla. He ovat ilmeisesti tulossa. Kiitän heitä sitten, kun he ovat paikalla. Tänne piti tulla edustajia panafrikkalaisesta parlamentista, Nigerian parlamentista ja Tunisian parlamentista, mutta he ovat varmaan nyt tällä hetkellä muissa kokouksissa. Tänään puhutaan uudesta kumppanuussopimuksesta kolmansien maiden kanssa. Komissio julkisti tämän kesäkuussa. Ja tähän liittyy myöskin edistyskertomukset ja valitaan neuvoston päätelmät helmikuuta 2017. Ja näissä asioissa on keskitytty Afrikkaan, koska monet maahanmuuttajat lähtevät vaaralliselle matkalle Välimeren yli. Monet näistä henkilöistä lähtevät Libyasta ja hyvin monet ovat menettäneet henkensä merellä ja monet ovat joutuneet ihmissalakuljettajien ja ihmiskauppiaiden kynsiin. Ja EU ei aina ole tehnyt riittävästi. Tietysti YK, Afrikan unioni, Arabiliiga ovat myöskin mukana hallinnoimassa tätä pakolaisen maahanmuuttokriisiä. UNHCR ja monet kansalaisjärjestöt toimivat myöskin tällä alalla, ovat mukana etsintä- ja pelastustehtävissä. Ja valiokuntahan kävi hiljattain Tunisiassa. Ja mielestäni se oli hyödyllistä. Ja täällä nyt on tiettyjä kollegoita, jotka olivat matkalla mukana. He voivat sitten kertoa niistä enemmän. Eli on hienoa, että tänään, no nyt sieltä alkaa tulla kollegoita afrikkalaisista parlamenteista. Niin on hyvä, että tänään voimme käydä sitten kattavaa keskustelua tästä aiheesta. Eli nyt sitten ensimmäinen puhuja Birgit Markusen, joka on ulkosuhdehallinnon Afrikasta vastaava varapääjohtaja. Ja teillä on ensimmäinen puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos oikein paljon ja kiitoksia kutsusta. Mukava olla täällä sisäasiain pääosaston kollegani kanssa yhdessä. Me teemme tiivistä yhteistyötä maahanmuutto- kysymyksissä. Ajattelin nyt kertoa teille tilanteesta mm, perustuen kolmeen elementtiin. Lähtökohtana, niin ehkä nämä, niin kuin jotkut teistä tiedätte, viisi pilaria vallettan julkilausumasta ja toimintasuunnitelmasta. Nämähän ovat poliittiset puitteet teemme, joten kuvailen niitä hiukan. Sitten kerron kumppanuusjärjestelyistä, joihin myös kollegani puuttuu. Ja sitten lopuksi puhun asiasta, joka todella vie meidän aikamme tällä hetkellä, nimittäin ää, Afrikan unioni, Euroopan unioni huippukokous, jossa luonnollisesti maahanmuutto on sitten ensi viikolla hyvin tärkeässä osassa. Ja tietenkin vastaan sitten kysymyksiin, jos teillä niitä on. Kun ajatellaan ulkosuhdehallintoa ja olemassa olevia puitteita, jos kuuntelee Federica Morgherinia, kuulee hänen toistavan, että meillä on tasapainoinen, kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa puututaan lähtösyihin, mm, laillisiin reitteihin, Ähm, pyritään torjumaan ihmissalakuljetusta ja äh, sitten äh, kyseessä tietenkin myös äh, ähm, pakkopalautukset. Ja nämä ovat ne pilarit, joihin toimintamme perustuu. Meillä on sitten myös kahdenvälisiä toimia Afrikan maiden kanssa ähm, meillä oli Länsi-Afrikka, sitten äh, Itä-Afrikka, teemme yhteistyötä muun muassa äh, Nigerian, Nigerin, Malin, Senegalin kanssa, Läntisessä Afrikassa ja Itäisessä Afrikassa, e- Etiopian kanssa. Muitakin äh, maita on tulossa mukaan näihin kumppanuusyhteistyökuvioihin ja äsken kuvailemani kaikki viisi alaa ovat tosiaan mukana. Jos puhutaan Afrikan unionin EU e huippukokouksesta, niin vuoropuhelu ja työ, jota teemme afrikkalaisten kumppaniemme kanssa, huippukokouksessa pyrimme vahvistamaan mannerten välistä vuoropuhelua, valletta, siellä puhuttiin äh, Itä-Afrikasta, Länsi-Afrikasta. Kun puhutaan Afrikan unioni, Euroopan unioni huippukokouksesta, puhutaan laajemmin äh, ylipäätään äh, esimerkiksi diasporasta, Afrikan sisäisistä maahanmuuttoliikkeistä myös kohti eteläistä Afrikkaa. Tämä on toisenlaista vuoropuhelua kuin Vallettan päätökset ja toivomme todella tältä huippukokoukselta myös tuloksia. Nyt tarkastellaan liikkuvuutta ja maahanmuuttoa, siis liikkuvuutta myös. Se on sosioekonominen kysymys, se liittyy myös turvallisuuteen ja eh, aiheuttaa sosiaalisia vaikutuksia niin Euroopassa kuin Afrikassakin. Ja nämä ovat nämä kolme tärkeää elementtiä, joihin huippukokous nyt perustuu. Meillä on tiettyjä lippulaiva-aloitteita, todella kouriin tuntuvia kysymyksiä, esimerkiksi tiedonantomme kesäkuulta tänä vuonna, mitä pyrimme siis tekemään Afrikan sisäisen liikkuvuuden suhteen ja myös torjuaksemme rikollisjoukkioiden toimintaa siinä. No syyskuussa sitten afrikkalaiset ottivat meihin yhteyttä ja pitivät ihan hyvänä näitä lippulaiva-aloitteita, mutta halusivat vahvistaa tätä mannerten välistä vuoropuhelua ja me totesimme, että Euroopan unionissa olemme hyvin avoimia myös tälle. Nyt meillä on kuusi tiimiä. No, tällä hetkellä neuvottelut ovat vielä käynnissä, en voi mitään lopullista sanoa, mutta haluan avoimesti kertoa, että mitä tarkastellaan, katsomme ensinnäkin ihmisten salakuljetusta, ihmiskauppaa, sitten laitonta maahanmuuttoa, takaisinottoa ja pakkopalautukset äh, mukana, sitten sisäiset liikkeet, äh, sitten äh, liikkuvuus ja lailliset maahantuloreitit ja sitten diaspora Afrikassa. Meillä on luonnostelutiimi tällä hetkellä Addis Abebassa yhteistyössä Afrikan unionin kanssa valmistelemassa pohjatekstejä, joten tässä mennään tällä hetkellä. Kiitos oikein paljon. Thank you. Uh, we have many questions and of course uh, oh, we have... Kiitoksia näistä tiedoista. Sitten meillä on vielä Silvina Pesta, joka on komissiosta homepääosastolta. Meillä on aika paljon kysymyksiä, eli kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Minä voin puhua ihan lyhyesti. Ehkä voi täydentää hiukan sitä, mitä Pirkit tuossa jo kertoi Tietenkin maahanmuutto tällä hetkellä on meillä Euroopan unionin esityslistan kärjessä ja tietenkin sitten myös tärkein kysymys, jota tällä hetkellä afrikkalaisten kumppaniemme kanssa käsittelemme. Vallettaan huippukokouksessa vuonna 2015 johtajamme sopivat Euroopan unionin ja afrikkalaisten kumppanien yhteisestä etenemisestä ja alueellinen prosessi, kartumin prosessi ja rapatin prosessi perustuvat näihin perusperiaatteisiin ja ovat olleet nyt äh, käynnissä äh, viime vuodet, jotta voidaan luoda alusta vuoropuhelulle maahanmuuttokysymyksissä. Euroopan unioni on jo entisiin ponnisteluihin perustuen luonut niin kutsutun kumppanuuspuitteiston, jonka puitteissa sitten käymme vuoropuhelua kumppaniemme kanssa. Kyse on solidaarisuudesta, taakanjaosta, läpinäkyvyydestä ja kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta maahanmuuttoon. Hyvin paljon on jo aikaan saatukin kumppanuus puitteiston kautta on saatu aikaan hyvin myönteisiä vaikutuksia esimerkiksi Nigerissä, kun torjutaan ihmissalakuljetusta, ihmiskauppaa, laittomat maasta lähdöt ovat vähentyneet huomattavasti yhteisten ponnistelujemme vuoksi. Ja on tiettyjä aloja, joilla edelleen tarvitaan lisäponnisteluja ja tällä hetkellä kumppaniemme kanssa puhumme kaikesta tietenkin liittyen suojeluun, maahanmuuton syihin, ihmiskauppaan, ihmissalakuljetukseen, laittoman maahanmuuton torjumiseen, mukaan lukien takaisinotto ja palautukset. Lisäksi tiedotuskampanjat – sen varmistamiseksi muun muassa, että mahdolliset maasta lähtijät ymmärtävät matkan vaarat ja että he saavat tietoa myös laillisista maahantuloreiteistä, joten tarkastelemme tätä laillista maahantuloa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Meillä on pilottihankkeita laillisesta maahanmuutosta tunteneet syyskuun lopulla hyväksymämme paketin ja myös kertomuksen, joka julkaistiin ihan pari viikkoa sitten, jossa esitellään aloitteitamme laillisen maahanmuuton alalla. Haluamme olla huomattavasti rohkeampia sillä alalla myös jatkossa. Sitten Afrikka-hätärahasto on sisältää nyt noin 117 aloitetta, 2 miljardia euroa kaiken kaikkiaan keskittyen juuri maahanmuuton syihin, kapasiteetin vahvistamiseen, sosiaaliseen kehitykseen ja työpaikkojen luomiseen lähtömaissa. Niin kuin Birgitkin mainitsi, meillä on tässä tärkeitä tapahtumia tulossa. Afrikan unionin ja Euroopan unionin huippukokous Ensimmäisenä sitten karttumin prosessin seuranta, äh, rapatin prosessin seuranta ja valettan toimintasuunnitelman kehittymistä tarkastellaan myös varhain ensi vuonna. Kiitos paljon. Kiitoksia näistä alustuksista. No nyt panafrikkalaisen parlamentin edustajat ovat saapuneet tänään Nigerian parlamentista ja Tunisian parlamentin edustaja, eli tervetuloa. Te saatte hetken kuluttua puheenvuoron, mutta nyt sitten valiokunnan jäsenet, jotkut koordinaattorit eivät ole paikalla. Eli annan puheenvuorot samassa järjestyksessä kuin ne pyydettiin. Eli Kienke ensimmäisen alkaa hyvä. Ja jokaiselle kaksi minuuttia, jos sopii. Täällä on pitkä puhujalista. Grazie, Claude. Kiitos, Claude. Mehän kaikki tiedämme, mitä nyt tapahtuu näillä kahdella mantereella ja miten niiden kohtalot ovat sidoksissa toisiinsa. Meillä on yhteisiä haasteita, mutta myöskin paljon mahdollisuuksia, joihin voidaan tarttua tämän kumppanuuden puitteissa. Edellytyksenä on, että Afrikkaa kohdellaan tasavertaisena kumppanina ja että toimii win-win tilanteessa – meidän täytyy nyt todellakin viedä näitä tärkeitä asioita eteenpäin ja meidän täytyy vaikuttaa myöskin siihen, että vahvistamme poliittisia yhteyksiä taloudellisten yhteyksien siitä lisäksi. Meidän täytyy puuttua liikkuvuuskysymyksiin kokonaisvaltaisella tavalla, niin kuin parlamentissa on pyritty tekemään. Meidän täytyy vahvistaa kestävää kehitystä ja edistää demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja hyvää hallintoa ja ihmisoikeuksia. Ja ihmisoikeuksista vielä Haluaisin nyt kirjallisesti käsitellä Libyaa, ihmiskaupan torjuntaa. Mehän tiedämme, mitä Libyassa tapahtuu, ja se on todella häpeällistä. Ja täällä nyt on afrikkalaisia kollegoita kanssamme puhumassa näistä asioista. Meidän täytyy puhua maahanmuutosta ja liikkuvuudesta Afrikan kanssa. Ja tällä tavalla voimme edistää ihmisten vapaata liikkuvuutta, mutta tämä koskee myöskin ihmisiä, joilla ei ole korkeakoulutusta. Afrikassa ja EU:ssa ei voida jättää huomiota Euroopan demokratiavajetta, ja meidän täytyy myöskin katsoa nuorison potentiaalia, jota Afrikasta löytyy. Muutama viikko sitten hyväksyimme tekstin tässä valiokunnassa, ja siinä on suosituksia, jotka liittyvät oikeuksiin, ja siinä on mukana sekin, että meidän pitää vahvistaa laillisia maahanmuuttoväyliä Eurooppaan. Haluaisin korostaa, että Näillä kahdella mantereella on yhteisiä haasteita ja mahdollisuuksia. Meidän täytyy yhdessä toimia näissä asioissa solidaarisesti ja meidän täytyy jakaa vastuu oikeudenmukaisella tavalla. Ja tässä oli viestini Abidjaniin. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Virgia. Merci, euh, monsieur le président. Euh, minä en ole niin optimistinen kuin mitä tämä velkalausuma on, mitkä me kuulemme. Tämä holismi ja Euroopan unionin Afrikan suhteen, niin sanoisin, että Eurooppa on kaikkein tappavin alue maahanmuuttajalle. 33 000 ihmistä on kuollut, on tunnistettu. Suurin osa uhreista on Afrikan maan osasta. jossa lähinnä ovat Afrikan maaperältä, koska EUsta tulee enemmän bunkkerisuhteessa Afrikkaan. Joka vuosi Euroopassa annetaan 2000 oleskelulupaa, mutta niitä ei anneta afrikkalaisille. Haluaisin, että parlamentin enemmistö sanoi, että ennen kuin me avaamme aitoja laillisia teitä pakolaisille ja maahanmuuttajille, ennen kuin meillä on laillisia maahanmuuton keinoja Afrikasta. Me olemme valinneet väärän politiikan ja jätämme ihmiset kuolemaan Välimerellä ja me jatkamme ihmisten jättämistä ihmiskauppaiden käsiin. Ihmiskauppa kulkee erityisesti tuota kautta. Politiikka, josta kuolema on aina vain sellaista, että pyritään ehkäisemään ihmistä, ihmisiä lähtemästä tai sitten heitä palautetaan lähtemäänsä riippumatta lähtemään tilanteesta. Anna teille yhden luvun, jota minä aina toista. 244 miljoonaa globaalia ää, maahanmuuttajia ja 135 miljoonaa on afrikkalaisia ja 85 prosenttia sitä tapahtuu Afrikan sisällä. Emme ole vastaanotto maa Afrikan maahanmuuttajille. Mä on ihan päinvastaista. Ja politiikkamme on ihan käänteistä. Ei sillä kumppanuus- ja yhteistyöpolitiikkaa. Ei tässä taistella maahanmuuton syytä vastaan. Se on täysin päinvastaista. Nyt ollaan kiinnostuneita diasporan rahoista ja se on kiinnostavaa diasporan varat ovat kertaa isommat kuin EUn kehitysyhteistyövarat näissä maissa. Jotkut jäsenmaista ne pyrkivät tarttumaan, äh, kohdistamaan tämän diasporan rahat äh, kehitysapuun. Ketä tässä pilkataan? Tätä ei voi hyväksyä. Ja lopuksi Libyan tilanteesta. No kuvat johtavat globaaliin reaktioon, mutta ne ovat sietämättömiä. Ehkä kun olisimme siirtyneet 200 vuotta ajassa taaksepäin, ja meidän presidenttimme kehuu siitä, että ollaan oltu Nigerissä otettu vastaan 25 ihmistä. 25 ihmistä, se on Ranskan pannut Libyan tilanteeseen, että tämä ei ole tasapainoista eikä holistista. Lopetan tähän puheenjohtaja. Tunisialaiset kollegamme ovat täällä. Tunisia on ottanut äh, tuhat pakolaista Libyasta. Sen täytyy äh, pärjätä tämä tilanteen. Meillä ei ole vastuullista liikkuvuuspolitiikkaa tämän muassa. Ja anteeksi, että ylitin aikarajat. Selvä. Jesse Rosas. Kiitos. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin tilanne itäisessä Afrikassa, siihen lyhyesti viittasittekin. Mitä aiotte tehdä? Uskoakseni nimittäin äh, alue on äh, lähdössä nyt äh, erittäin vakavan epävakauden tielle. tilanne on aivan järkyttävää, jos ihmiset itäisestä Afrikasta pakenevat sodan runtelemaan Jemeniin, niin kyllähän sitten itäisen Afrikan tilanteen täytyy olla aika järkyttävä. Mitä aiotte tehdä? Sitten puhuitte diasporasta. Mitä voitaisiin tehdä todella mm, sen suhteen, että diasporaa otettaisiin näihin meidän, näissä meidän prosesseissamme paremmin huomioon. Kiitos. Judith Sargentini. Kiitos, Jossa Sargentini. Thank you, Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Puheenjohtaja on hiukan outoa, että olemme nyt kansalaisvapauksien valiokunnassa keskustelemassa ulkosuhdehallinnon edustajien ja komission edustajien kanssa maahanmuuton perussyistä. Itse tulen kehitysyhteistyötaustalta ja syyt maahanmuutolle ovat eriarvoisuus ja köyhyys. Hän liittyvät kehitysyhteistyöhön. Ja meillähän on artikla perussopimuksessa, artikla 208 sopimuksesta Euroopan unionin toiminnasta, jossa toiminnaan, että ulkopolitiikassa on eri tavoitteet kuin kehitysyhteistyön tavoitteet, joka siis tähtää köyhyyden poistamiseen. No nyt meillä on yhä enemmän kehitysyhteistyötä, jota on yhdistetty maahanmuuttopolitiikkaa, niin se on hyvin ongelmallista. Ja Klingendal julkisti raportin, se on alankomainen ulkoministeriön rahoittama tutkimus. Eli esimerkiksi Nigerissä EU-rahoitus on johtanut siihen, että yhä useammat ovat työttöminä. Eli sieltä on poistettu mahdollisuus salakuljettaa ihmisiä, mutta sitten erityisesti nuoret miehet jäävät työttömiksi – ja se johtaa sitten Nigerin ja Sahelin alueen epävakauttamiseen. No, Sahelin alue nyt ei ole mitenkään vakaa. Ja me halusimme nopeaa ratkaisua, jotta ihmiset eivät saapuisi EUn alueelle. Ja me olemme kohdistaneet toimemme maahan, josta omat ihmiset eivät lähde, vaan ihmiset kulkevat sen läpi. Sieltä tulee esimerkiksi Norsulurannikolta ihmisiä, mutta Niger on hyvin köyhä maa joka saa eurooppalaista tukea ja se kuitenkin sitten e- aiheuttaa epävakautta omaan maahansa ja politiikkamme ei puutu maahanmuuton perussyihin eikä selity siihen, että ihmiset eivät näkisi tarvetta lähteä maastaan. Me nyt varmistamme, että ihmiset eivät pääse Eurooppaan. Ja tämä on kaiken sen vastaista, mitä me edustamme kehitysyhteistyössä maahanmuuton perussyihin puuttuminen on erittäin myönteinen asia, mutta esimerkiksi Norsunurannikolla on paljon eriarvoisuutta. Ja lopuksi vielä EU ja Afrikan unionin huippukokouksen aiheena ovat mahdollisuuksia nuorille. Se ei ole maahanmuutto. Nämä tietysti liittyvät toisiinsa, mutta jos me menemme sinne ja meillä on näitä keskenäisiä asioita selvitettävänä ja haluamme, että vastapuoli allekirjoittaa sopimuksen, joka johtaa siihen, että Euroopan unioniin tulee vähemmän maahanmuuttajia, niin uskon, että silloin palaamme sieltä tyhjin käsin ja tästä teidän tulisi olla erittäin huolissanne. Tuo puheenvuoro havainnollisti, että aihe on monimutkainen ja arvostan, että teillä on sisältörikkaita esityksiä, mutta tykkää aikarajassa. Rauha Stippel. Kiitos. Keskityn pariin konkreettiseen kysymykseen. Kun puhutaan yhteistyöstä Afrikan maiden kanssa ja puhutaan pakkomaahanmuuton ydinsyihin tarttumisesta, mitä se käytännössä tarkoittaa, että rahaa käytetään rajavartiointiin, estetään ihmisiä lähtemästä maasta Puuttuuko se ydinsyihin? Toimeko ihmisoikeuksien kunnettamiseen tähtävää koulutusta, lisäämättä talouden kehitystä? Mitä me käytännössä teemme? Mihin alueisiin me keskitymme, kun puhumme laillisesta maahanmuutosta? Puhummeko laillisista keinoista pakolaiselle uuden sijoittamista, kun me puhumme vai puhummeko siitä, että ihmiset etsivät työpaikkoja vähän niin kuin tämä sinnin kortti? Miten näitä toimia käytetään eri alueilla yhteistyössä eri jäsenvaltioiden kanssa? Ja palataan siihen, mitä Judith Sargentin sanoi. Josta halutaan kestävästi puuttua maahanmuuton ydinsyihin, meillä on erityisvastuu Afrikan maihin. Ja kysymykseni on, Onko yhteistyötä muita komission osista? Sitten voitaisiin vain kehittyä po- politiikassa kauppa, kalastus, maatalous, energiapolitiikka. Onko kriittistä massaa, että politiikkamme muuttuisi niin, että takaisimme parempaa tulevaisuutta Afrikan maille ja EUlle? Kiitos, Virgit. Anna Gomez. well, the root causes mm, mm maastamuuton syyt eivät ole vain äh, köyhyys ja eriarvoisuus, vaan myös vaino, joka tietenkin näihin usein liittyy, mutta se on yksi pää syistä ihmisten lähteä kotimaistaan maista, jotka ovat äh, EU- kehitysavun pääasiallisia tuen saajia, niin kuin Etiopia. Ja jos Etiopia murenee, niin tulemme näkemään jotain vielä kamalampaa kuin Somaliassa. Ja tämä on ihan hirveää. Ja ulkosuhdehallinto ja komissio ovat kerta kaikkiaan sulkeneet silmänsä Etiopian tapahtumilta. Siellä on hallinto, joka vainoaa kansalaisiaan ja tilanne on nyt menossa entistä pahempaan suuntaan. Kyllä kyse on reilusta kaupasta, kyse on kestävästä energiapolitiikasta, kalastuspolitiikasta, maatalouspolitiikasta ja niin edelleen. Enkä minä usko, että mikään tästä mitä tästä koordinoidaan hallinnon tai minkään EU-tahon kautta. Ja kun ajatellaan näitä laittomia ihmisvirtoja, jotka ovat, tai selittävät nyt sitten osaltaan sitä, että kleptokraatiat kiusaavat omia kansalaisiaan ja tietenkin esimerkiksi EUlla ja sen jäsenvaltioilla on tästä merkittävä vastuu. Libya, Libya, ei siellä mitään hallitusta ole. Ja tiedämme, että Orjuus on hyvin tavallista Libyassa, niin kuin monissa muissakin maissa alueella, ja me tiedämme, niin kuin Italian hallitus nyt maksaa Eh, Liby, Libyassa puolisotilaallisille joukoille, vaikka ei sitä myönnäkään, jotka sitten estävät ihmisiä lähtemästä. Ja ei tämä johda mihinkään kunnolliseen hallintoon eikä mihinkään muuhunkaan hyvään, koska eh, kun Euroopan unioni nyt ei todella investoi demokratiakehitykseen, oikeusvaltiokehitykseen, äh, kunnalliseen hallintoon, niin mitä ne tulee tapahtumaan. En minä äh, sotilaallista välintuloa Libyassa vastusta, mutta minä vastustan sitä, mitä tapahtui, kun EU vetäytyi täysin Libyasta ja jätti eri joukkiot sitten tappelemaan sinne keskenään. Se on tämänhetkinen tilanne maassa, ihan niin kuin kollegatkin ovat todenneet. Meidän on todella puututtava kaikkiin näihin lähtösyihin järkevän strategian kautta Muuten me vain ruokimme ihmissalakuljettajia, investoimme takaisinottosopimuksiin, emmekä suinkaan maahanmuuton järkevään hallinnointiin laillisten reittien kautta. Me olemme osa ihmissalakuljetusverkostojen kyynistä toimintaa. Ennen täytyy jättää aikaa myös vieraillemme. Kiitos puheenjohtaja. On lähes 60 miljoonaa pakolaista Euroopassa. Olisin iloinen, jos voisin auttaa kaikkia, mutta valitettavasti me voi. Omassa maassa Ruotsissa annamme paljon rahaa humanitaariseen apuun. Mutta suuren maahanmuuton vuoksi viime vuosina Ruotsissa olemme vähentäneet humanitaarista apua – minä on sinä tärkeää, kun me näemme, että niin monet ihmiset elävät pakolaisleireissä, että me panostamme ja autamme heitä paikan päällä Afrikassa. Minusta Ruotsissa olemme päättäneet, että otamme vastaan lisää kiintiöpakolaisia. Se on oikein hyvä tapa auttaa pakolaisia. Pitäisi olla joka jäsenvaltion asia päättää tästä, mutta olen iloinen, että Ruotsi on ottanut kiintiöpakolaisia. Me puhumme maahanmuuton syystä. Niitä on monia, mutta oikeat pakolaiset, he pyrki, heillä ei ole aina mahdollisuutta päästä Eurooppaan. No, no että vain 3 prosenttia Italian tulleista oli maahanmuuttaja, useimmat olivat maahanmuuttajia. Meidän täytyy ottaa oikeita ihmisiä. Täytyy priorisoida niitä, jotka apua tarvitsevat ja tarvitsevat kansainvälistä suojaa. Kysymys on näistä laillisista teistä. Kiintiöpakolaiset pitäisi jatkaa, mutta mitä tapahtuu kaikille taloudellisille maahanmuuttajille, joita pyritään saada Eurooppaan? Meidän pitäisi ihmiset tulee kolmesta maista ja sitten ihmiset ovat näitä näillä hengenvaarallisilla aluksilla vielä Eurooppaan. Miten oikein suhtaudumme tähän? Mrs. Intervelt. Ja Libe Intervelt. Uh, yes, thank you, chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myöskin ulkosuhdehallinnon ja komission edustajille. Olen hyvin pitkälti samaa mieltä näistä huolenaiheista, joista kollegani puhuivat. Tässä nyt kivasti esiteltiin tällaisia jaloja kehitysyhteistyötavoitteita, mutta nämähän ovat lahjuksia Afrikan maille, jotta ne pitäisivät ihmisensä siellä. Ja kritiikki, jota minulla on EUn suhteen, toimielinten jäsenvaltioiden suhteen, niin ei nyt vapauteta kuitenkaan afrikkalaisia johtajia vastuustaan, koska monissa maissa kurjuus, kuten Alkumaskin totesi, johtuu johtajista, jotka ovat korruptoituneita ja epäpäteviä, ehkä jopa diktaattoreita. Yhdestä on puhuttu juuri viime päivinä, joka nyt takertuu valtaan 93-vuotiaana. Kuinka sairas ihminen oikein voi ollakaan? No sitten sama kysymys, josta Sippel kysyi, ja vielä hiukan kärjistetysti. Eli jos me maksamme tai annamme varoja hallinnoille, jotka ovat sortavia ja annamme niille varaa esimerkiksi kansalaisten rekisteröintiin ja rajavaltioitiin, niin eikö silloin itse asiassa auteta diktaattoreita sortamaan kansalaisiaan? Emmekö luo sitten näitä pakolaisia? Ja toiseksi, sitten yksi toinen tutkimus, Judith viittasi yhteen, ja toinen tutkimus osoittaa, että kun Afrikan maissa ihmiset saavat enemmän resursseja ja kehittyvät, niin silloin he muuttavat todennäköisemmin. Eli mitä mieltä olette tästä? Ja kolmanneksi, kun puhutaan Afrikka-rahastosta, kahdesta miljardista ja muusta, niin ei meidän pitäisi investoida Afrikkaan siksi, että ihmiset pysyvät poissa täältä, vaan siksi, että siellä on bisnesmahdollisuuksia. Kiina tajusi tämän jo ajat sitten ja EU on ollut sieltä poissa. Eli sen sijaan, että puhutaan erilaisista rahastoista maahanmuuttoasioissa, niin eikö pitäisi pikemminkin puhua kattavasta strategiasta, joka liittyy taloudelliseen yhteistyöhön Afrikan kanssa. Ja sitten lopuksi vielä, eikö meidän pitäisi olla paljon valppaampia budjettivallan käyttämisessä näiden varojen suhteen, koska tässä valiokunnassa olemme aina järkyttyneitä, kun varoja käytetään väärin Mutta sitten me kuitenkaan teemme hyvin vähän näillä varoilla sitten, kun kyse on tosiaan talousarvion valvonnasta, eli meidän pitäisi olla tässä paljon aloitteellisempia. Pyydän teitä reagoimaan. Sano, että mutta voisitko vastata temaattisesti siihen, mitä kollegat sanovat? Me näemme, että oma työtaakkaamme kasvaa ulkosotelen alueella. sillä on poliittisia jännitteitä ja ilmeisiä ongelmia. Kollega Sargentini ja muut mainitsivat, mitä ne ovat. Kysymykseni on, kun vasta, että miten julkisuuspalvelu näkee asian. Mä olen sen ekorahoituksessa. Mutta Afrikan tapauksessa tämä on syvällisempää. Maailmankieliset on erittäin tarkkoin määritellystä alueesta, pitää rajaa vartiointi, jos ulkosuhtepalvelut kontrolloivat osaa tuosta. Tuo on erittäin syvä kysymys meille. Miten te näette poliittisen vastuullisuuden, joka on meidän aluettamme siksi, että te olette täällä? Näemme, että tilanne kasvaa. Näemme tämän tunnisen Libyan suhteen äskettäin. Haluan että mietitte tuota rakennetta, koska valiokuntamme on kiinnostunut tästä. Ja nyt haluamme kuulla myös vieraita ja yleisafrikkalaisen äh, parlamentin edustaja, onko herra Sanchez Caperelta täällä? Voisitteko puhua kaksi minuuttia valiokunnalle? obrigado, senhor, senhor presidente. Com muito prazer que tomo palavra. Kiitos erittäin mielelläni puhun tässä parlamentissa ja tässä valiokunnassa. Olen täällä sanomassa teille sen, että kysymys pakkomuutosta, pakkomaahanmuutosta on asia, joka puhuttaa Afrikan parlamenttia kovasti. Ja kuulen, että tämä huolettaa myös Euroopan parlamenttia, enkä toista esitettyjä kommentteja. Olen samaa mieltä tällä esitettyjen puheenvuorojen kanssa, erityisesti niiden kanssa, jotka puhuvat maahanmuuton syistä, maahanmuuton syistä. Yksi syystä Afrikassa on se, että valtion rakenne ei toimi. On poliittista epävakautta ja afrikkalaiset pakenevat EUn suuntaan. Ja ongelma täytyy ratkaista vakavan syvällisen vuoropuhelun avulla, sillä Afrikan maan osa on ja Eurooppa ovat politiikan uhreja, sellaisen politiikan uhreja, jota meidän maan osassamme harjoitetaan. Ja siellä on humanitaarinen puolensa sillä ne, jotka pakenevat Afrikan maan osasta, pakenevat sotien vuoksi. Ja Euroopalla on velvoitteensa tukea Afrikkaa, koska Eurooppa kärsii myöskin tästä vitsauksesta, joka on maahanmuutto pakottavista syistä. Ja toivon, että Abidjanissa pidettävä huippukokous, jota ei omisteta tälle kysymykselle, kuten mainittiin, mutta tulemme käyttämään tilaisuutta nostataksemme tämän kysymyksen esille, joka huolestuttaa Eurooppaa ja maan osaamme. Puheenjohtaja, lopetan sanoen, että, ja nyt toistan, Eurooppa on Euroopalla on tämä moraalinen velvoitteensa. Se on sivilisaation maan osa, maan osa, joka kunnittaa ihmisoikeuksia. Sen täytyy tukea Afrikan unionia, Afrikkaa maan osana, jotta se luo hallintarakenteita, vahvoja valtioita. Ja meidän täytyy kyetä Afrikan val- maan osalla lopettaa tämä epäinhimillinen tilanne, jota olemme nähneet. Tiedän, että kaikki otatte huomenna korkean konferenssin Johnson Oguma Nigerian parlamentista. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, arvoisat parlamentin jäsenet. Tulen Nigeriasta ja minulla on yksi ainut viesti. Viestini koskee asiaa, joka on puhuttanut paljon. Miksi ihmiset lähtevät maastaan? Mi- mistä maastamuutto johtuu? Miksi eh, ihmiset eivät halua jäädä paikoilleen. Ihmiset haluavat muuttaa saadakseen suojaa, mukavuutta tai paitakseen nälkää tai turvattomuutta. Afrikan johtajien korruptio on osittain vasta on osittain EUn ja ehkä amerikkalaisten vastuulla. Miksi? All the fortunes of Africa. Useimmat korruptoituneista johtajistamme saavat pakopaikan pankeistanne ja niin edelleen. Lähes kaikki ähm, varallisuus on korruptoituneiden johtajiemme käsissä ja te rohkaisette heitä. Ihmiset pakenevat nälkää, nälänhätää, sotia Ennen kuin te tulitte Afrikkaan, elimme siellä hyvin. Te tulitte ja kehititte kyllä rautateitä ja investoitte. Tuolloin nämä äh, afrikkalaiset eivät äh, lähteneet kodistaan, mutta äh, sitten ne johtajat alkoivat varastaa näitä rahoja ja minä vetoankin Euroopan unioniin, että miettikääpä nyt uudelleen tätä maahanmuuttopolitiikkaa. Me afrikkalaiset olemme valmiit kehittämään omia maitamme. Meidän täytyy estää johtajiamme siirtämästä varoja maanosamme ulkopuolelle. Auttakaa meitä tässä ja ne rahat, jotka on jo siirretty Eurooppaan, auttakaa palauttamaan ne oikeille omistajilleen Afrikassa. Minun, äh, minun äh, hintani on teidän käsissänne ja te päätätte sitten paljonko maksatte tuotteistani. Ja tässä on todellinen epätasapaino myös kaupassa välillämme, joten äh, pohtikaapa nyt poliitikkojanne uudelleen, ette te äh, maastamuuttoa ja maahanmuuttoa saa pysäytettyä niin kuin tilanne säilyy ennallaan. Ihmiset tulevat aina etsimään turvallisuutta ja parempia elinolosuhteita ja vaurautta. Haluatteko, että minä lopetan? Tiedätte, käsketään teillä. Tiedän, että puhutaan korkean tasan kokouksessa huomenna lisää. Minulla on sellainen tunne, että voisitte puhua pidempäänkään. Te katsotte tärkeitä asioita. Kiitos. Herra Khalifa. Se on se, että haluamme ulkosuudepalvelulta vastauksen. Herra Khalifa Tunisiasta. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja tulimme Tunisiasta kertomaan teille tietystä asiasta. Kumppanuus Euroopan kanssa tällä hetkellä on tärkeää Afrikalle. Se on hyvin monipuolista. Se liittyy turvallisuuteen, maahanmuuttokysymyksiin ja talouteen ja yhteiskunnan kehitykseen. Viiden, viidennessä huippukouksessa käsitellään juuri näitä kysymyksiä – mutta tällä hetkellä näistä asioista ollaan hyvin pitkälti samaa mieltä. Tämä on nyt Afrikassa prioriteettien prioriteetti. Ja miten voidaan hoitaa työllisyys- ja koulutuskysymykset? Miten auttaa nuoria afrikkalaisia selviytymään ongelmista, joilta heillä on, ja jotta he välttyisivät maahanmuutolta? Myöskin täytyy puhua kahdenvälisistä eduista, joita Eurooppa haluaa kehittää että Afrikan kanssa. Meillä pitää nyt olla kunnollista kehityspolitiikkaa ja hyvää hallintoa. Afrikan pitää nyt puhua yhdellä äänellä välttääkseen ongelmia. Ja tällä hetkellä ongelma on se, miten voidaan vähentää nuoria maahanmuutosta. He yrittävät lähteä Eurooppaan. Tämä on suuri haaste myöskin kun ajatellaan libyalaisia leirejä ja Tripolin eteläpuolella pidettäviä huutokauppoja. Nuoret ovat mahdollisuus eivätkä uhka, ja EUn ja AUn välisessä huippukouksessa mietitään yhteisiä tavoitteita, ja meidän täytyy toteuttaa ne myöskin yhdessä. Eli huippukokouksessa nuoret otetaan keskustelun ytimeen, ja meidän täytyy tehdä konkreettisia ehdotuksia, jotka sitten toimitetaan valtioiden hallitusten päämiehelle. Tällä hetkellä Afrikka on maailman nuorin mantere. Puolet väestöstä on tällä hetkellä alle 20-vuotiaita. Eli meidän pitää antaa tilaa uudelle sukupolvelle sen ajatuksille, eikä heitä, heitä pidä nähdä uhkana. He ovat kahden mantereen toivo, hyvä koulutus, puhdas ympäristö. Näistä ihmisistä pitää tehdä aktiivisia omissa maissaan. Näistä asioista pitää keskustella huippukokouksessa. Kiitoksia, herra Khalifa. Tiedän, että tulette puhumaan korkean tasan parlamentaarisessa Afrikan konferenssissa huomenna ja live-kollegat ovat myös paikalla. Ja pyydän Miri ja puhumaan ja muistan teet, ja muistan teet, teitä siitä, että hän on Afrikan asioiden varajohtaja. Voisitteko vastata temaattisesti ollaan Euroopan ulkosuhdepalveluiden alueella, ei pitäisi teeskennellä, että ei olla. Täällä on perimmäisten, ollaan perimmäisten kysymysten äärellä. Tämä näkee budjettikysymyksissä, siinä miten komissio politiikka politiikkaa harjoittaa. sitten kaavojen kysymyksiin. For... Kiitos paljon ja kiitos kaikista puheenvuoroista ja huomioista. Olen todella kirjannut huolella ne ylös ja kiitän myös Afrikan parlamenttien vieraitamme. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen keskustelu, missä molemmat osapuolet olivat mukana. Olin itse asiassa juuri maassanne viime viikolla, jossa käytiin parlamenttikeskustelua ja nyt voisin ehkä jakaa puheenvuoroni kolmeen. Ensinnäkin huippukokous, sitten varojen käyttö, politiikka ja tilivelvollisuus ja sitten vastaan tiettyihin maakohtaisiin kysymyksiin, joita täällä me esittivät. No niin, voisin aloittaa ehkä toteamalla, että voin tuntea, että että asiaan liittyy monia tunteita ja suurta mielenkiintoa ja hyvä niin. Ja tähän meidän täytyy toimiamme perustaa ja havaitsette tämän myös meidän yksiköissämme. Ja rehellisesti sanottuna me todella, todella yritämme kyllä tekemään parhaamme, kun tätä asiaa käsittelemme. Eikä ole salaisuus ollenkaan todeta, että eihän tähän mitään helppoja yksinkertaisia yksittäisiä vastauksia ole. Kyse on monimutkaisesta asiasta. EU-huippukokous ei ole maahanmuuttohuippukokous. Se tulee olemaan yksi ulottuvuus. Keskityn siihen puheenvuorossani, koska se on tänään aiheena, mutta puhumme erityisesti nuorisosta, työpaikkojen luomisesta, turvallisuudesta ja rauhasta ja tietenkin myös maahanmuutosta ja hallinnosta. Nämä ovat niitä laajoja poliittisia kysymyksiä, jotka ovat esityslistallamme. Ja ensimmäistä kertaa olemme yhdessä Afrikan unionin kanssa nyt pyrkineet innovatiivisella tavalla ottamaan mukaan myös nuorison. Ensinnäkin Abidjanissa järjestettiin nuorisohuippukokous lokakuussa. Minulla oli ilo saada osallistua siihen ja se nyt sitten ja sen lopputulemat otetaan huomioon meidän työssämme. Katsomme, että mitä nuoriso halusi Nuoriso halusi hyvin mielenkiintoisia, kiinnostavia asioita, kuten esimerkiksi, että, että meidän ähm, koulumme ja yliopistomme pyrkisivät äh, vahvistamaan vastavuoroisuutta niin, että tutkinnot kelpaisivat ja sitten nuoret halusivat osallistua vaaleihin, myös olla ehdokkaina. Monia mielenkiintoisia ehdotuksia ja te tietänette, että tällä hetkellä täällä Brysselissä on nuorisoryhmä, joka oli Addis Abebassa ja menee sitten Abidjaniin ja jotka todella antavat meille ja hallitusten ja valtioiden päämiehille sitten äh, purtavaa myös Abidjanissa. Tämän verran EU AU-huippukokouksesta. Sitten äh, ulkosuhdehallinnon tilanne. Me tietenkin teemme yhteistyötä kollegoimme kanssa paitsi sisäasiain pääosastossa myös DEFKossa. Yhdessä pyrimme näitä asioita käsittelemään. Ja kun puhutaan sitten äh, vaikkapa kehitysyhteistyöstä, puhutaan näistä lähtösyistä, niin ulkosuudenhallinnossa puhumme liikkuvuudesta ja maahanmuutosta ja huippukokouksessa tarkastelemme myös dynamiikkaa sitä, että 90 prosenttia liikkuvuudesta tapahtuu Euro- Afrikan sisällä, vain 10 prosenttia kohdistuu Eurooppaan. Tiedämme, tämän ja oikein hyvin tunnemme tämän dynamiikan. Ja mm, ei meille eh, maahanmuutto ole mitään eh, kielteistä. Se on osa liikkuvuutta, se on osa taloutta eh, ja se on tärkeää tunnustaa – ja kun puhutaan sitten äh, laittomasta maahanmuutosta, johon liittyy rikollisjärjestöjä, ihmiskauppaa ja niin edelleen, niin varmasti on meidän kaikkien edun mukaista tätä toimintaa torjua ja niin pyrimmekin tekemään yhdessä kumppaniemme kanssa. Eli olemme perustamassa, kun puhutaan nämä äh, rahoista, rahastoista, joita käytetään, jos katsotaan Afrikka-hätä, äh, rahastoa, niin voidaan nähdä, ja tästä on päätetty Tiedän, että keskustelua käydään myös täällä parlamentissa siitä, miten nämä varat käytetään, mutta näiden varojen näkee yhä enemmän menevän kohti eh, kapasiteetin vahvistamista, jotta voidaan hallinnoida ja vahvistaa kapasiteettia Afrikan maissa, Libyan mukaan lukien. Eli kun katsotaan, mihin rahoja käytetään, niin tämä on nyt suuntaus, eh, josta on sovittu. Sitten yksi asia, kun puhutaan rajavalvonnasta ja mm, rajoista, niin tämä ei millään tavalla, niin tämänhän myös korkea edustaja on useaan otteeseen todennut, että Eurooppa ei rakenna muureja, vaan siltoja. Me olemme avoin yhteiskunta, joka haluaa olla yhteydessä afrikkalaisiin kumppaneihimme ja muihin naapureihimme. Yksi esimerkki siitä, mitä teemme, kun käsitellään aiheita, jotka liittyvät rajavalvontaan, niin meillä on esimerkiksi yhteinen ryhmä, joka koostuu erityisesti Malissa, Burkina Fasossa, Nigerissä, Chadissa henkilöistä, jotka antavat tukea paitsi rikollisjärjestöjen torjumiseksi ja terrorismin torjumiseksi omalla alueella, koska tilanne heikkenee. Ja kyllä voidaan todeta, että on hyvin vastuullista ja meidän vastuullamme myös vastata tällaisiin pyyntöihin. Tiedän, että aika on kortilla. Joitain seikkoja, jotka nostitte esiin maakohtaisista tilanteista, ehkäpä Libyasta sananen. Afrikan unioni, sen äh, edustaja ja korkea edustaja juuri viikonloppuna keskustelivat äh, Libyan tilanteesta ja eilen saatiin vahva julkilausuma, jossa tuomitaan tilanne ja se, mitä Libyassa tällä hetkellä on käynnissä. Tämä on Euroopan kanta. Me vahvasti uskomme ja teemme myös yhteistyötä YK virastojen kanssa ja haluamme suojella ihmisoikeuksia, niiden ihmisoikeuksia, jotka Libyassa ovat tällä hetkellä myös jatkossa. Etiopia. En. Mm. Niin, meillähän on Etiopian kanssa strateginen kumppanuus joten pyrimme tekemään työtä Etiopian kanssa monillakin aloilla ja tunnistamme ja tunnustamme sen roolin, joka Etiopialla on itäisessä Afrikassa. Te puhuitte miljoonasta pakolaisesta, jotka Etiopiassa – on tällä hetkellä ja Etiopilla on merkittävä rooli alueellisesti, joten olemme itse asiassa tehneet yhteistyötä myös, kun tilanne viimeisen vuoden aikana on ollut hyvin vaikea. Olemme käyneet tiivistä vuoropuhelua ja mielellämme jatkamme vuoropuhelua teidän kanssanne kaikesta, mitä pitää aikaan saada, mutta kyllä minä uskon todella, että olemme aika paljonkin saaneet aikaan sitten kysyttiin Itäisestä Afrikasta, ette maininnut erityisiä maita, mutta oletan, että ehkä tarkoitatte eh, Somalia, Etelä-Sudania muun muassa. Teemme Itä-Afrikan alueellisen järjestön kanssa tiivistä yhteistyötä Itäisessä Afrikassa tällä hetkellä löytääksemme poliittisia ratkaisuja joihinkin näistä tilanteista. Mutta tietenkin tilanne on myös sellainen, että jos menee vaikkapa Etelä-Sudaniin, niin näkee kyllä, että tilanne on äärimmäisen vaikea. Ihmiset kärsivät äh, Etelä-Sudanissa ja Euroopan unioni on yksi merkittävimpiä humanitaarisen avun antajia eteläisessä Sudanissa. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että alueella liikkuvat ihmiset ovat hyvin, hyvin vaikeassa tilanteessa ja olemme yhtä lailla huolissamme kuin tekin. Sitten Niger. Puhuttiin siitä, mitä siellä on käynnissä ja että me äh, aiheutamme työttömyyttä. Olen äh, käynyt äh, maassa useaan otteeseen ja kun puhuu Nigerin viranomaisten kanssa, voi itse asiassa todeta, että Nigerin kautta kauttakulkijat ovat maalle suuri ongelma ja siksi he haluaisivat tätä virtaa paremmin hallinnoida. Monimutkainen asia ja me olemme kyllä Nigerin poliittisesta tilanteesta tietoisia ja siitä, mikä on tilanne Pohjois-Nigerin ja sitten muiden maan alueiden välillä. Joten me, kun Afrikka-asioita käsittelemme pääosastollamme, niin me pyrimme juuri todella tekemään poliittisia analyysejä siitä, että mikä on maan tilanne ja sitten katsomme sisäasiapääosastoa ja DEFCOa saadaksemme Äh, lisävastauksia erityisiin maahanmuuttovälineisiin liittyen, mutta luonnollisesti haluamme vaikeissa tilanteissa toimia vastuullisesti maissa, jotka on tässä jo maininnutkin. Juuri näin äh, me ulkosuhdehallinnossa toimimme. Tässä minun vastaukseni, mutta te todella nostitte esiin kysymyksiä, joista voisimme jatkaa keskustelua koko päivän ja huomennahan tapaatte sitten korkean edustajan ja keskustelu jatkuu ja olen varma siitä, että että nämä, tämä keskustelu jatkuu. Sitten ehkä kollegani voi vielä täydentää. Thank you. Um... Kiitos. Pari konkreettista asiaa. Mainitsitte, kuinka paljon ihmisiä kuolee merellä. Ovat, ovat aika järkyttävä. Tuo siis 2750. Tänä vuonna tässä on kuitenkin vähän vähemmän kuin Viime vuonna, kiitos yhteisten ponnisteluittemme, voimme myös mainita 2850 ihmistä, jotka Italian rannikkovart- jotka Italian rannikkovartijan pelastetaan, ja, ja myös tuhannet, joita Libian rannikkovartijasta on pelastanut. Laillinen maahanmuutto merkitsee se vain uudelleen sijoittamista? Ei. Nyt meillä on yrityksiä yhdessä EU-jäsenvaltioiden kanssa työskennellä kahdenvälisten projektien kanssa, jotka koskevat työvoiman maahanmuuttoa. Puhumme tästä pian. Ei saa myöskään unohtaa, että ongelma on globaali. Ja työskentelemme globaalien kumppanien kanssa, globaalien maahanmuuttosopimusten kanssa ja pakolaissopimusten parissa. Ja siihenpä lopetankin. Kielen, että olisit voinut puhua pitempään. Pyydän anteeksi, että kummaltakin tästä puuttui puheaikaa. Kuten kollegalta kuulitte, tämä on syvää, tuntelemaisempaa keskustelua kuin mitä aika antaa myöten. Meillä on korkean tason keskustelu huomenna ja valikunnallamme on paljon edustajia huomenna paikaa, vahva edustus. Ja keskustelu jatkuu silloin. Painotan sitä ottaa huomioon, kuinka kiivasta keskustelua on ollut. Kiitos palveluille. Meidän suhteemme kehittyy, jatkuu. Haluamme pitää se vahvana ilmeistä syistä. Paljon kiitoksia. erityisesti kiitoksia kollegoista. Kysymyks... kollegoille kysymyksistä, jotka luotasivat asioita. Nyt meillä on koordinaattorien kokous 30, jossa täällä osa koordinaattoreita Voisitko ystävällisesti aloittaa poistumisen?